Dobry wieczór Państwu. Szybciutko rozpoczynamy posiedzenie, bo mamy program stosunkowo napięty. Aloitetaan kokous. Meillä on melko paljon asioita esityslistalla ja paljon odotuksia komission jäsenen suhteen jäsennetyn vuoropuhelun puitteissa. Kysymysten määrä ja kysymysten laajuus on sen sorttinen ja myös ne sisältävät erityisen tärkeitä ongelmia, mutta enpä nyt kaikesta huolimatta tiedä, ehdimmekö käydä kaikki kysymykset läpi. Mitä sitten tulee esityslistan hyväksymiseen, niin varmaankin huomasitte, että täällä on yksi lisäkohta, joka liittyy Euroopan solidarisuusjoukkoihin. Toivomme, että ehdimme käsitellä sitä, mitä tulee tiedonantoihin. Meillä on 18 kielestä tulkkaus. Hyväksytään 13 ja 21. 23. maaliskuuta kokousten pöytäkirjat. Ja sitten menemme esityslistan kohtaan kolme, joka liittyy Euroopan solidarisuusjoukkoihin. Niinpä haluan ensiksi toivottaa herra komission jäsenen tervetulleeksi ja samalla kaikki muutkin. Ja tämän jäsennellyn vuoropuhelun puitteissa olemme kokoontuneet Andri Koitesin kanssa, siis komission jäsenen kanssa, maaliskuussa. Haluaisimme antaa komission jäsenelle mahdollisuuden esitellä meille tämä Euroopan asia. Olkaapa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Olen kiitollinen eh, tästä mahdollisuudesta esitellä eh, tämä eh, eurooppalainen solidarisuusjoukko. Se joulukuun 17. päivänä hyväksyttiin viime vuonna. Neuvostossa olen tämän jo aikoinaan esitelleet ja monet ovat sitten todellakin tätä asiaa myöskin selvitelleet muissakin valiokunnassa ennen kuin käydään läpi tämä esitelmä, joka teille on jaettu mm, hiukan yleis piirteitä. Tämä joukko tarjoaa nuorille mahdollisuuden ilmoittautua vapaaehtoisesti harjoittelemaan eri ammatteihin sitten tulevaa ammattia varten. Sitä voidaan harjoittaa maatalouden, maaseudun kehityksen, kehityksen ympäristönsuojelun, kansallisluonnon onnettomuuksien ja katastrofien ehkäisyssä, elintarviketuotannon, koulutuksen, terveydenhuollon myöskin sitten alueellisen kohesion puitteissa tapahtuvan maahanmuuttajien integroinnin edesauttamiseksi. 2017 syyskuun asti me on hake, hakemuksia voi jättää. Niin, vaatimattomat 1,8 miljoonaa euroa tähän on, on ohjattu. Natura 2000-alue on myöskin erittäin suosittu kohde. Toisen vaiheen suunnittelutyö on määrä tapahtua ensi vuoden alussa. Lainsäädäntötyö saataneen valmiiksi 24. päivä tätä kuuta komissiokollegiossa. YMP varmaan sitten siihen uhraa samanmoisen vaatimattoman summan, mutta kuitenkin tässä kuitenkin sitten käy ilmi se, millä tavalla YMP voi sitten vastata eurooppalaisen yhteiskunnan huutoon ja tarpeisiin. Ja kuvastaa myöskin sitä, että komissiolla on, on aika laaja katsantokanta siitä, sikäli mitä tulee esimerkiksi maatalouden ja metsätalouden äh, salojen avaamiseen myöskin nuorisolle. Eikä tämä olisi pelkästään tällainen äh, keskusjohtoinen hanke ollenkaan, vaan alueita ja kaupunkeja, kunteja kannustetaan tässä myöskin ottamaan ohjat käteensä. Paikallinen kehitys ohjelma ovat jo toteuttaneet useita hankkeita, jotka ovat erittäin merkittäviä ja kaiken tavoin tärkeitä ajatellen esimerkiksi vaikka maahanmuuttajien integrointia ja luonnonkatastrofien ennaltaehkäisyä. Solidarisuusjoukkojen aloite onhan, on itse asiassa peruja maatalouden tarpeista. Yhteistyö, koulutus, tekninen yhteistyö metsätalouden ja maatalouden saralla tietenkin painottuu erityisosaamiseen, opettamiseen, oppimiseen. Ja nuoret tietenkin haluavat valita itse kiinnostuneen kohteensa. Näin olenkin tässä tuomassa tätä asiaa laajemmin esille myöskin teidän tietoisuutenne, niin että voitte omalta osaltanne sitten tiedottaa näistä solidarisuusjoukoista ihan tasolla. Ihan lyhyt PowerPoint-esitys, jossa saatte, josta saatte hiukan käsitysten siitä, mistä tässä oikeastaan on kysymys. Ykköskalvossa siis kuten totesin, että tässä on tarkoitus levittää tietoa ja valistusta Tämä aloitehan on vielä pilottivaiheessaan. Tavoitteena on saada 100 000 nuorta solidarisuusjoukkoihin 2020 vuoden loppuun mennessä kokemaan ja kehittämään tietojaan ja taitojaan luonnontieteissä. 20 000 nuorta on tähän mennessä jo ilmoittautunut ja ehdokkaiden ja vapaaehtoisten yhteensovittaminen on meneillään ensimmäiset äh, äh, äh, astuivat remmiin jo aiemmin. Unkarissa on nyt sitten pari muuta harjoittelijaa, Portugalissa ja Belgiassa ovat aloittelemassa tätä operaatiota parlamentti saa ensi viikolla tämän, nämä asiapaperit allekirjoitettavaksi, niin niiden saadaan sitten oike, o, oikeusperusta myöskin reilaan. Seuraavassa kalvossa puhutaan sitten tästä yhteisistä puitteissa tapahtuvasta yhteistyöstä ja tällä, tässä kerrotaan vähän näistä pää, pääpiirteissään siinä, että, sitä, että tässä sekä ammatillinen että vapaaehtoinen koulutus tässä kohtaavat yhtäältä on tietenkin olemassa tällaiset sopimuspohjaiset koulutusohjelmat, kun sitten vapaaehtoisuudessa on sitten enemmän liikkumavaraa. Sijoitukset voivat kestää kahdesta kuukaudesta 12 kuukautta. Tämä on kalvo, joka kertoo sekä maantieteellisestä että alakohtaisesta kattavuudesta Seuraavassa puhutaan hiukan sitä, mitä, millä tavalla tämä työkulku etenee tässä tämän ohjelman puitteissa. Sitten jälkikäteen nuori voi osallistua tällaiseen yhteiseen verkostoon, verkoston työhön. Mm Tältä ysin pyritään saamaan koko joukko etuja nuorille siitä riippuen, mihin he ovat sijoittuneet. Heillä on tarkoitus sovi, löytää asianmukainen ammatti, ammatti, joka vastaa heidän osaamistaan ja sitä kautta kehittää synergiaa sitten tällä saralla tästä kerrotaan sitten näitä erilaisia tukiohjelmia, jotka ovat mukana. Mainitsin jo YMPn oman roolin seuraavalla kalvalla tarjoaa kerran mahdollisuutta, millä tavalla tämän ohjelman kautta voidaan päästä tähän johtajuusohjelmaan esimerkiksi ensimmäisen pilarin puitteissa tällaiset uudet koulut ohjelmiston puitteissa voidaan käyttää sitten nuoria panosta koululaisten opettamisessa ja ohja- ohjaamis- opastamiseen. toinen pilari, joka keskittyy sitten maaseudun kehittämiseen, myöskin tarjoaa maaperää työmaata vapaaehtoisille erilaisissa ohjelmissa. Liirelhän on tässä erinomaisessa enemmän otollinen, otollisessa asemassa osa, osallistua sitten maaseudun ja maatalouden eri sektoreiden rooliin ja panostukseen tässä, tässä ohjelmassa. Kiitoksia vielä, että sain tämän, esitellä tämän aloitteen lyhyesti äh, pyrin tämän käymään läpi rivakkaan tahtiin ja tarkoituksena on hiukan sitten avata silmiä siitä, millä tavalla tämä vapaaehtoisjoukko voi sitten vedesauttaa meidän maaseudun kehittämistämme ja yhteistä maatalouspolitiikkaamme. Kiitoksia herra komission jäsen. Nyt on niin paljon puheenvuoropyyntöjä, että meillä saattaa olla ongelmia käydä nämä kaikki läpi. Ehdotan siis, että käytätte korkeintaan kaksi minuuttia per puheenvuoro, jotta meille jää jäsennelty vuoropuheluun enemmän aikaa. Ja jos se on edelleen tarpeellista, niin tulevaisuudessa voimme sitten palata tähän kysymykseen. Ensin herra Federl, yksi minuutti, olkaa hyvä. Federli. Minä voin luopua puheajastani, niin jotta saamme seuraavaan kohtaan enemmän aikaa. Herra Loiso, olkaa hyvä. No, Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Luin huolellisesti komission tiedonannon eurooppalaisista vapaaehtoisjoukoista. Useat seikat minua siinä kiinnostavat. Haluaisin, että vastaisitte tiettyihin yleiskysymyksiin. Nuoret voivat olla ehdokkaina ja heidän on oltava jäsenvaltioiden asukkaita laillisesti. Mutta ei ainoastaan näin. Mainitaan myös, että lailliset asukkaat Turkista tai Jugoslavian entisistä äh, tasavalloista tulevat voivat osallistua. Miten voimme ei-eurooppalaisista maista rekrytoida näihin eurooppalaisiin vapaaehtoisjoukkoihin hakijoita? Meillä on jo olemassa olevia välineitä, esimerkiksi LEADER ja FEDER-hankkeet. Ettekö katso, että näiden toisen pilarin välineiden käyttö olisi soveltuvampaa, kun otetaan huomioon maaseudun kehittäminen? Hankkeet voisivat myös auttaa pakolaisten kotouttamisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Minä en aivan ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa. Miksi maaseudun kehittämisen alalla tällaista tehtäisiin. Kiitos, että annatte tähän hieman lisäselkeytystä. Sitten edustaja Senra, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kolme kysymystä. Ensimmäinen, haluaisin, että erottelisitte hieman, mitä, millaista työtä vapaaehtoiset nimenomaan tekevät toisaalta ja sitten toisaalta henkilöt, jotka työskentelevät palkkaa suhteessa näissä Euroopan solidaarisuusjoukoissa. Ja sitten vielä kysyisin, minkä tasoista, mm, minkälaista palkkaluokkaa tässä tulee olemaan tässä on epäilyksiä, että yritettäisiin näitä palkkakustannuksia rajoittaa käyttämällä sitten prekariaattia nuoria ja puoliksi vapaaehtoistyöläisiä näissä töissäkin. Uh, thank you. Uh, was an interesting... Kiitos. Mielenkiintoinen esitys. Jatkoksi Sandran kommentteihin. Minkälainen korvaus ihmisille tässä tarjottaisiin? Kyse on 18, 30, vuotiaista minun isäni ja lapseni kolmikymppisenä olivat jo perheellisiä, heillä oli kuusi lasta. Eli miten ihmiset pysyvät hengissä tämän aikana? Annetaanko tarpeeksi rahaa, jotta voidaan tarjoutua vapaaehtoiseksi, koska isin ja äitin pankki toimii? Miten keskimääräinen nuori voi vapaaehtoispalvelun aikana pitää itsensä hengissä? Voiko maksaa vuokraa, saako ruokaa pöytään vai mikä tilanne sitten oikein on? Bardzo dziękuję. Pani poseł Aguilera. Sitten Aguilera, olkaa hyvä. Bueno, yo tengo que... No, minun täytyy todeta, että mielestäni tämä on aivan erinomainen aloite, hyvin mielenkiintoinen aloite. Ja se voi varmasti kasvattaa solidaarisuutta ja solidaarisia arvoja yhteiskunnassa ja tämä voi olla nimenomaan nuorille erittäin aktivoiva. Haluaisin kysyä paria konkreettista asiaa. Meillä Espanjassa on samantyyppinen siviilisuojelun ohjelma. Mutta haluaisin ihan konkreettisesti kysyä seuraavaa kun puhuitte näistä erilaisista toiminnoista, joita tässä on mukana, esimerkiksi maatalous, niin minä ymmärrän tämän nyt enemmän maaseudun kehittämis- aloitteiden puitteissa toimivana, leader-asioissa toimivana, mutta minkä tyyppisiä käytännön toimia tässä on? Entä sitten, miten tähän ohjelmaan voi ilmoittautua? Onko olemassa jokin rekisteri? Tapahtuuko se jäsenmaiden kautta vai onko jokin eurooppalainen taho, joka hallinnoi näitä Euroopan solidarisuusjoukkoja? Ja haluan vielä toistaa, että tämä on mielestäni erinomainen aloite ja oikein kiinnostava. Kiitos. Herra Andriuka. Oui, merci, Kiitos puheenjohtaja. Minunkin kommenttini menevät hieman Aguileran kommenttien suuntaan. Aloite on aika lailla houkutteleva siinä mielessä, että se sallii eurooppalaisille nuorille tämän mahdollisuuden. Tämä ei ole pakollista, vaan kyse on vapaaehtoisuudesta. Näin voidaan olla yhteiskunnan rakentamisessa mukana. Näin aikoina tämä on hyvin tärkeää. Tämä mahdollistaa sen, että eurooppalaiset voivat osallistua mm, kulttuurisesti, kielellisesti mm, vuorovaikutukseen, ymmärtämään paremmin toinen toisiaan ja rakennamme tätä Euroopan mannerta. Tällä hetkellä tässä on jonkinlaisia ongelmia. Näin ollen hanke on aika mielenkiintoinen. No sitten korvaus. Tekstissä ei niinkään sitä käsitellä. Puhutaan korvauksista, jolla katettaisiin majoitus, ruokailu ja niin edelleen. Haluaisin tietoja tästä maatalousosuudesta. Maatalouden asalla on ilmeisesti jo hakemuksia esitetty. Mille aloille? Onko jonkinlaista arviota tehty? Kun kulttuurit tässä kohtaavat, eri sivilisaatiot kohtaavat, niin kyse on myös maatalouden alan ammateista. Olisi mielenkiintoista nähdä, mitkä ammatit nuoria erityisesti kiinnostavat ja onko tätä sitten analysoitu jatkoa silmällä pitäen. Minä annan puheenvuoron seuraavalle kysymykselle, jotka aion esittää esitettiin jo. Ganz herzlichen Dank. Ich denke mal, dass es, dass, wenn junge Leute was machen, das ist... Kiitoksia puheenvuorosta. Mielestäni on aina hyvin positiivista, kun nuoret tekevät jotain vapaaehtoistyötä. Ja meillä on nyt ollut jo 20 vuotta tämä eurooppalainen nuorten vapaaehtoispalvelus. Miten nämä eroavat toisistaan? Sillä Euroopan solidarisuusjoukkojen synty on käynyt hyvin nopeasti. Euroopan nuorisojärjestöt eivät tienneet tästä oikeastaan mitään. Tämä tosiaankin syntyi yhdessä yössä. Ja monet ovat ihmetelleet, miksi Euroopan vapaaehtoispalvelu, jota on rakennettu jo 20 vuotta, miksi tätä ei ole integroitu siihen, vaan miksi on haluttu luoda tämmöinen uusi järjestelmäkin. Pan ja, ich habe nur noch mal zwei Verständigungsfragen. Äh. Pari äh, täydentävää kysymyksiä. Voit, äh, voit tietenkin sitten tietenkin olla, että vai voi liittyä tähän liider alueeseen, toisen liittyy se tähän varojen jakoon, onko tosiaan joku kansallinen kiintiö olemassa, tai vai no, eurooppalainen potti, joka jaetaan sitten jäsenmaiden kesken. Eli onko se jaettu tasan kaikille? Kiitoksia. Minä haluaisin kysyä yhtä asiaa. Lui komission nettisivuilta, että näitä on kahden tyyppisiä ensinnäkin vapaaehtoistyötä ja sitten palkkatyötä vapaaehtoistyöntekijöitä varten varmasti otetaan vakuutus ja he saavat jotain päivärahaa ja, ja, ja sitten heille järjestetään asuminen, mutta entä sitten nämä ihmiset, jotka palkataan, saavatko he ihan normaalin työsopimuksen, riippuuko tämä jokaisen maan omasta työlainsäädännöstä vai miten tämä järjestetään ja mistä nämä rahat loppujen lopuksi saadaan, sillä Leader-aloitteessa on ö, rahoja, joita joita meillä on, mutta joille on varmasti jo muutakin käyttöäkin idea jest piękna. No niin, katsotaanpas. Tämä ajatushan on hyvin kaunis. Ja komission jäsen puhui tästä Euroopan solidaarisuusjoukkojen ideasta, mutta sitten todellisuus on ja sovellutukset ovat hieman muuta. Tästä asiasta esitettiin monta kysymystä esimerkiksi liittyen siihen, mitä opiskelijoiden suhteen tapahtuu. Voisivatko he käyttää tätä ikään kuin harjoitteluna tai tämän rahaston puitteissa suorittaa harjoittelun. Tämä on nyt yksi hyvä konkreettinen esimerkki näissä solidarisuusjoukoissahan nuoret voivat oppia paljon asioita. Ja anteeksi Peter, että puhuin nimenomaan sinusta. Olisin voinut puhua jostakusta muustakin. Herra komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and, uh, thank you to... Eh, eh, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille, jotka osoitette kiinnostusta tähän asiakokonaisuuteen. Paljon kysymyksiä. Ennenkin on tärkeää tietenkin eh, oivaltaa, mitä tässä, mistä tässä aloitteessa oikeastaan on, on, on, on kysymys. Tietysti komissio kollegiossa ensi viikolla tapahtuu peruskeskustelua ja sitten yhteislainsäätäjät sitten tätä viilaavat siihen uskoon, kun haluat. Tietenkin ensi viikon kokouksen jälkeen olisimme kaikki viisaampia kuin, kuin mitä minä tänään iltana olen kuitenkin, kuten sanottu, koista vielä, että tämä on vapaaehtoisohjelma. Ja puheenjohtaja, puheenjohtaja jean Juncker sen hänen unionin tilaa käsittelevässä puheessaan viime syyskuussa esitteli. Hänellä, hän tavoitteenaan oli innostaa ja mahdollistaa nuorison osa- osallistuminen vapaaehtoisella pohjalla, pohjalla lähinnä mm, näihin hankkeisiin. Heitä tässä jotkut puheenjohtajat antoivat ymmärtää, että tässä nyt äh, joudutaan jo tilanteeseen, jossa äh, halpatyövoiman avulla palkkoja puristetaan alaspäin. Niin siinä, siitä nyt ei ole kysymys. Tässä on tarkoitus äh, tuoda lisäarvoa solidaarisuuspohjalta sellaisiin sektoreille, joissa apua tarvitaan maahanmuuttajien sopeuttamisen auttamiseksi, luonnonkatastrofien ennaltaehkäisemiseksi ja näin poispäin. Ja tässä katsottiin, että voisi tarjoutua mahdollisuus solidaarisuuden hengessä saada ihmisiä sitten ihmiset innostumaan. Tämä, tämä pilottiohjelma mahdollisti eh, jäsenmaille tietyn jouston, sikäli kun he halusivat ylipäätänsä suora nuorille mahdollisuuden osallistua tähän hankkeeseen – antamalla pienen, pienen ää, äh, tuen sille äh, pilottihankkeeseen. Minä, minulta lohkesi 1,8 miljoonaa, sen, että nyt paljon, ää, äh, näytä. Ja jotkut sanovat, että no ei sitä hirveä haittakaan olisi, näin pienestä rahasta on kysymys. Joka tapauksessa tulevaisuudessa on tarkoitus saada jostakin hiukan lisää rahaa, mutta sen itse te tykönänne sitten ajan mittaan päätätte toisen pilarin rahoitusta on aina olemassa joustomenetelmän jousto, kautta sitten esimerkiksi luonnonvarojen tämän tyyppisten ennaltaehkäisemiseksi ja tuhojen korjaamiseksi. Ja tätä kautta tietenkin on helppo lähestyä vapaaehtoisia aloitteen täytäntöönpano tapahtuu Erasmuksen ja kansallisten ohjelmien kautta ei siinä mitään tässä uutta, uutta luoda. Audiovisuaalinen sektori, kaikki nämä ovat mukana pääosasto, maatalous mukaan lukien, ovat sitten näiden tahojen ikään kuin talutusnuorassa. Ei tässä mitään siinä mielessä perustavaa laatua olevaa uutta byrokratiaa luoda. 58 miljoonaa on luossa Erasmus Plusalta ja sitten Lifeistä tulee 2 miljoonaa, 3,5 miljoonaa sitten Euroopan avustusohjelmassa ja sitten turvapaikkaohjelmasta 6 miljoonaa, ja 1,8, niin sitten siellä oli 14 miljoonaa vielä erästä, joka meni tulkilta ohi. Joka tapauksessa puheenjohtaja ihmiset ovat tiedonhaluisia ja janoisia tältä osin. Ja minun äh, puheenvuoroni tarkoituksena oli antaa tämä, äh, jakaa se tieto, mikä minullakin on tästä pilottiohjelmasta, aika pintapuolista toistaiseksi vielä, mutta ensi viikon jälkeen olemme taas paljon, paljon viisaampia. Jos te haluatte sitten jatkokokouksissa tästä asiasta kysyä lisää, niin ensi viikon kokouksen Annin perusteella sitten voimme antaa paljon täyden, täydellisemmät vastaukset ja tietenkin sitten koko lainsäädäntöprosessi sitten antaa oman, lyö oman leimansa tähän koko hankkeeseen. Toivottavasti sitten valmistuu vuoden loppuun mennessä. By the way, Chairman, just Niin vielä lyhyesti. Meillä on hy- hyvin olemattomat kokemukset tästä, koska ensimmäiset astuvat remmiin oikeastaan vasta maaliskuun lopussa. Dobrze, że e, tę informację otrzymujemy od Pana. No niin, Kiitos näistä tiedoista. On hyvä saada lisätietoa ja meille tulee sitten jatkossa vielä yleinen esittely tästä aiheesta ja tästä puhutaan myös muissa parlamentin konteksteissa. Ja menemmekin sitten seuraavaan esityslista kohtaan ja kuten sanoin, varmasti näistä solidarisuusjoukoista puhumme vielä etenkin ennen, sitten kun keskustelu on käyty. Mitä sitten tulee jäsenneltyyn vuoropuheluun, niin se on meillä tässä seuraavana. Se kuuluu komission ja neuvoston välisten suhteiden piiriin ja yleensä näitä asioita käsitellään jokaisen vuoden ensimmäisellä puoliskolla – yleisesti ottaen komission jäsenet ja me käymme tätä jäsenneltyä vuoropuhelua, siis komissio ja parlamentti. Ja haluamme tietää, mikä on tämän vuoden työohjelma, mitä on saatu aikaan ja mitkä tulevat olemaan ensi vuoden prioriteetit. Sitä paitsi haluamme vielä, että nämä asiat otettaisiin mukaan komission ensi vuoden työohjelmaan jotta voisimme omasta puolestamme ottaa ne huomioon erilaisissa ehdotuksissa, joita täällä tehdään. Mielestämme tuntui hyödylliseltä mahdollisuudelta se, että voimme tehdä täällä näitä kysymyksiä ja kiitänkin kaikkia etukäteen annetuista kysymyksistä. Nämä kaikki kysymykset jotka tässä listassa ovat, ovat mahdollistaneet sen, että komission jäsen on voinut hiukan orientoitua tähän, voinut saada tietoa siitä, minkälaisia kiinnostuksen kohteita meillä oli, mutta kuten vähän pelkäsinkin, niin kaikki nämä kysymykset, joita te olette esittäneet, niin meidän täytyy varmasti tämän päivän kokouksessa vastata niihin melko tiivistetysti. Haluaisin kiittää komission jäsentä. Koordinaattorit tulevat esittämään näitä kysymyksiä ja sen jälkeen komission jäsen tulee vasta- vastaamaan. Herra komission jäsen, tämä on äärimmäisen kiinnostava teema ja niinpä annankin puheenvuoron teille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, nämä tilaisuudet ovat hyödyllisiä, jotta voimme käsitellä kysymykset, jotka kiinnostavat molempia toimielimiä saamme käsityksen siitä, mitä nämä aiheet ovat. Totta kai näkemyserojakin joskus on, mutta puutumme siihen, miten näihin asioihin tulisi suhtautua. Tänä vuonna yli 40 kirjallista kysymystä on minulle esitetty. Olen niihin vastannut. Toivottavasti olette kaikki vastaukset saaneet ja toivottavasti ne ovat teille äh, oikean osuneita vastauksia. Komission mandaatin mukaisesti oman tehtäväni puitteissa näin on päätetty toimia ja olemme halunneet jatkaa Venäjän kauppasaarron vaikutusten käsittelyä. Tämä on ollut myös uuden yhteisen maatalouspolitiikan testitapaus. Onko se riittävä välineinen, jotta markkinaongelmiin voidaan puuttua? Kriisi on pidentynyt ja olen myös tarjonnut sitten lisää rahoitustukea ja markkinavälineitä, jotta hintoja voitaisiin nostaa silloin, kun ne ovat ongelmissa. Nyt kun olemme omnibusehdotuksenkin tehneet ja delegoitu säädös viherryttämistä, jatkan omaa työtäni, sanktioita, valvontaa kauppasääntöjen suhteen ja edistystä on onneksi saatu aikaan ja oletan, että näin myös jatkossa. Arvostan kovasti puheenjohtaja sitä nopeutta, jolla olette työstäneet omnibus asetusta. De Castro ja Des ovat tässä päävastuussa. Te olette tehneet kovasti työtä aikataulussa toisin kuin jotkut muut. Kolmikanta alkaa vielä ennen kesätaukoa tässä tärkeässä aiheessa Viron kaudella. Annoitte Euroopan parlamentin lehdelle eh, haastattelun hiljan puheenjohtaja. Siinä korostitte, että yksinkertaistamisen agenda on hyvin tärkeää tällä alalla. Olen samaa mieltä myös tämän valiokunnan tekemän työn merkityksestä. MFF niin ikään ollaan väli tarkastelemassa ja aivan oikein tunnistitte suuret haasteet, haasteet kahden ja puolen vuoden aikana, eli minkä näköinen on yhteinen maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen. Tähän totta kai vaikuttaa uusi monivuotinen rahoituskehys ja se tilanne, jota te kuvailette, että yritetään saada aikaiseksi innovointia ja kilpailukykyä. Samaan aikaan täytyy huolehtia Euroopan ja kansallisen tason elintarviketurvasta. Yhdistyneen kuningaskunnan päätös on vaikuttanut myös näihin kysymyksiin. Brexit-päätös vaikuttaa. Täytyy katsoa, miten neuvottelut sitten etenevät. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä, että toivottavin lopputulos elintarvike maatalousalan kannalta olisi se, että pääsemme sellaiseen kauppasuhteeseen, joka suojaa Euroopan markkinoita markkinoille pääsyn suhteen. Varmasti voimme keskustella näistä kysymyksistä sitten, kun kunnon neuvottelut alkavat kesäkuussa. Vuoden aikana on ollut paljon myönteistä kehitystä. Markkinahinnat ovat jossain määrin elpyneet. Kukaan ei pidä tätä itsestäänselvänä, mutta tilanne on edelleenkin hauras. Komissio on käyttänyt kaikkia välineitä, jotka sillä on yhteisen markkinakastelun puitteissa käytössään ja olemme kiitollisia valiokunnan tuesta. Olette tietoisia siitä, miten komission puheenjohtaja pitää tärkeänä maatalousmarkkinoita ja tulevasta maatalouspolitiikasta annetaan myös tiedonanto vielä myöhemmin tämän vuoden aikana. Tämä, tähän liittyy totta kai julkinen kuuleminen, 320 000 vastausta olemme saaneet suurimman osan verkosta. Ihmiset edelleenkin osallistuvat tähän kuulemiseen, eli lisää palautetta on tulossa. Olemme kannustaneet suuren osallistumiseen, onpa sitten kyse viljelijöistä tai muista tahoista. Vastaukset antavat ymmärtää, että eri alat ovat reagoineet erilaisella innokkuudella, mutta tämä nyt ei ole mitään uutta. Meillä on laajat palautteet nyt käytössämme hyvin monilta sidosryhmiltä ja kun analysoimme näitä vastauksia, se on nyt käynnissä, järjestämme Brysselissä heinäkuun 7. päivä sidosryhmäkokouksen ja toivottavasti puheenjohtaja ja jäsenet osallistuvat myös Brysselin kokoukseen. Se on melkomoinen kulmakivi matkalla, kun kehitämme tätä komission tiedonantoa. Komission aikomus on hyväksyä tiedonanto vuoden loppuun mennessä. Meidän täytyy varmistaa tilojen häiriö, ja uusiutuminen. Nuoret viljelijät voivat tuoda teknologiaa ja innovointia elintarviketuotantoon ja viljelyyn. Teknologian käyttö tuottaa myös hyötyjä yksinkertaistamisen näkökulmasta. Uusi teknologia voi vähentää esimerkiksi kenttätarkastusten määrää. Maksutoimitukset käyttävät jo nyt satelliittitietoja EUn rahoittamasta Kopernikusohjelmasta ja lähitulevaisuudessa satelliittivalvonta voi korvata suurimman osan eh, kenttätutkimuksesta. Tällainen yksinkertaistaminen on mukana suunnitelmissa laajasti. ESA tarjoaa meille hyödyllistä käytöä ja, käy, tietoa ja lisämahdollisuuksia siitä, miten voimme käyttää maatalouspolitiikassa näitä avaruustietoja hyväksemme. Yhdessä Connect-osaston kanssa Agri-pääosasto aikoo hyödyntää digitaalisia välineitä yhteisen maatalouspolitiikan modernisoimiseksi. Kansalliset hallinnot totta kai saavat tukea, kun tulevaa ajaksi järjestelmää kehitetään. Jäsenvaltiot voivat sen kautta huolehtia YMBn maksuista ja myös tiedon Ei pidä ei pidä jäädä odottamaan tulevaa uudistusta ennen kuin ryhdymme käyttämään tätä teknologiaa. Me voimme yhdessä saada nopeasti edistystä aikaan käyttämällä tätä tekniikkaa. Olette kiinnostuneita myös epäreiluista kauppakäytänteistä. Parlamentti on ilmaissut kantansa. Meillä on myös neuvoston johtopäätökset elintarvikeketjun tilanteesta. Haluamme varmistaa reiluuden, oikeudenmukaisuuden elintarvikeketjussa jotta viljely, viljelijät voivat jatkaa työtänsä. Muutoin meillä ei olisi mitään maanviljelyssektoria Euroopassa. Komissio pohtii lisätoimia markkinoiden avoimuuden suhteen, epäreilujen kauppakäytäntöjen kitkemiseksi, niiden suuntaviivojen mukaisesti, joita olemme saaneet markkinatyöryhmästä. Te olette työstäneet tätä aihetta hyvin tiiviisti Omnibusin yhteydessä. Komissio tekee valmistelevaa työtä, jotta varmistamme, että lisätoimet vastaavat paremman sääntelyn periaatteita. Meillä on mahdollisuus keskustella näistä markkinakysymyksistä yleisemminkin. Haluan kuitenkin viitata sokerikiintiöiden tulevaan poistamiseen. Sehän on ollut pitkään jo ohjelmassa. Meidän arviomme on se, että tämä ala on nyt valmistautunut kiintiöjärjestelmän poistoon. Agri-osasto on katsonut keskipitkällä aikavälillä, että pitkällä aikavälillä olemme nettoviejiä. Maailman kysyntä kasvaa. Siirtyminen kiintiöiden jälkeisen aikaan totta kai vaikuttaa hintavolatiliteettiin ennen kaikkea ensimmäisenä vuosina. Komissio kuitenkin kehittää sokerimarkkinoiden seurantavälineitä niiden tarkoitus on varmistaa markkinatietojen kerääminen sekä avoimuus niin, että voidaan tehdä kaupallisia päätöksiä näiden kattavien tietojen pohjalta. Päätän puheenjohtaja alustukseni tähän ja voimme sitten täydentää näitä tietoja kysymysten pohjalta, kirjallisten kannanottojen pohjalta. Państwa, jak zapowiedzieliśmy, rozpoczynamy zmianę poglądów. No niin, eli nyt sitten lähdemme avaamaan tätä dialogia. Koordinaattorit saavat ensin kahden minuutin puheenvuorot, sitten komission jäsen vastaa ja sen jälkeen loput puhujista. Ja katsotaan sitten, miten meillä tämä aikataulu edistyy. Ensimmäiseksi EPPn puolesta herra Downtown, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, meidän koordinaattorimme ei päässyt paikalle esittää anteeksi pyyntönsä. Minä haluaisin ottaa esiin kolme seikkaa liittyen siihen, mitä äsken sanoitte ja mitä olette viime aikoina erilaisissa julkisissa tilanteissa esittänyt. Te haluatte käynnistää keskustelun YMPn tulevaisuudesta ja tässähän on paljon pelissä. Maataloustuottajat ovat myös osallistuneet tähän keskusteluun ja monet muutkin. Usein he ovat edustaneet kansalaisia, usein erityisiä intressejä kansalaisten keskuudessa ja on selvästi näkyvissä joissakin ehdotuksissa ja aloitteissa, että ihmiset haluaisivat, että maataloustuottajille – varatut rahat, että niillä maksettaisiin erityisesti ympäristö asioihin liittyviä missioita. Ja tähän ihmiset ovat pikkuhiljaa jo valmistautuneetkin. Mm, se, että meidän täytyy suojella ilmastoa ja suojata maapalloa on hyvin tärkeä asia, mutta täytyy silti muistuttaa tässä tilanteessa, ja tästä asiasta haluaisin kuulla teidän kantanne, että YMP myös on tärkeä väline tilojen taloudellisen tasapainon takamiseksi ja viime vuosi osoitti meidän maatilojemme haurauden maitosektorilla. Emme vieläkään ole päässeet kriisistä aivan eteenpäin. Meillähän on tällainen mm, maitojauhevuori, jos tällaista sanaa voidaan käyttää, joka on aika raskas asia meille. Ja 2016 vuonna näimme että ilmastolliset seikat, sääolot vaikuttivat satoihin hyvin voimakkaasti ja hyvin monissa Euroopan maissa nähdään, eh, on nähty tänä vuonna että erilaiset ilmastolliset seikat huhtikuussa ja toukokuun alussa tulevat vaikuttamaan tämän vuotisiin tuloksiin satoihin. on mukaan maataloutta ei tulevaisuudessa enää voida harjoittaa, mutta meidän täytyy muistuttaa yleistä mielipidettä siitä, että YMPn perusta on kuitenkin kaikesta huolimatta taloudellinen. Kiitän teitä teidän eri puheenvuoroistanne ja olen eh, voinut nähdä omassa maassani, kuinka huolestuneita maataloustuottajat ovat ja eh, jopa yllätyin siitä, kuinka suurta tämä huoli todellakin on. Kiitoksia. kysymys, jonka herra Dantin esittää maidon tuottajien puolesta me puhumme nyt sellaisesta maidosta, joka on jo EUn varastoissa tai EUn ö, ähm, maito, osa meidän maitovarantoa. Ja tästä saattaa seurata kriisitilanne ja täytyy kysyä, mitä tälle maidolle tapahtuu, kun se lähtee pois Euroopan unionista. Äh, no niin, ja seuraavaksi herra Andrew. Oui, merci, monsieur le président Kiitos puheenjohtaja. Minä käsittelisin omnibusia, jonka edellinen puhuja jo mainitsi, ja sen jatkoa. Ei varmaankaan ole unohtunut, että me olemme ylittäneet sen puitteiston, jossa tätä asiaa on käsitelty, koska äänestystulos oli hyvin selkeä. Me olemme tehneet huomattavia muutoksia äh, tähän ratkaisuun. Kyse on äh, epäreiluista kaupallisista käytänteistä. Tämä mainitsit jo alustuksessanne. Ja toinen asia, ei mikään vähäinen juttu, joka liittyy tuotannon parempaan organisointiin ja siihen, miten kaikilla aloilla voidaan sopeutua kilpailusääntöihin. Ja kolmanneksi Kyse on vapaaehtoisesta ja poikkeuksellisesta toiminnasta kriisitilanteessa. Miten kolmikannassa, jotka ovat tulossa, aiotte huomioida tämän parlamentin maatalousvaliokunnan kannan? Miten aidotte ottaa kantaa tulevissa keskusteluissa näihin kysymyksiin? Ja toinen seikka liittyy uudistukseen. Kun katsomme niitä kysymyksiä, joita kuulimme talouden alalta, ei pitäisi lähteä lannistuneena keskusteluihin silloin, kun kyse on uudistuksesta ja budjetista. Tulevalle maatalouspolitiikalle määriteltävät resurssit ovat varmasti keskustelujen ytimessä jatkossa, eli meidän täytyy kyllä osoittaa melko moista mielikuvitusta niin että voimme osoittaa maatalouspolitiikan legitiimiyden ja myös järkevyyden merkityksen. Kyse on toisaalta tuotannosta ja toisaalta kulutuksesta ja näiden välisestä yhteydestä. Kyse on siis kansanterveydestä, ympäristöstä, sellaisena kuin Michel Dantankin sen mainitsi. Tak się składa, że odnośnie łańcucha żywnościowego rolnicy mówią tak –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 Haluatteko esittää kysymyksen nyt vai myöhemmin? Thank you very much indeed, Chairman. Uh, apologize. Kiitoksia. Pahoittelen, että en päästä heti alkuun mukaan. Olin tuolla salissa. Puhuin siellä. Uh, turvallisuutta varjo esittelee uh, uh, olisi hyvä, jos nämä täällä järjestelijät tässäkin talossa ymmärtäisivät, että, että katsoa hiukan näitä aikataulutuksia, että ihmiset, jotka ovat jäsenen eri organisa niin olisi, voisivat olla paikalla. No niin, se siitä komission saarille tervehdys. Mukava, että täällä äh, äh, katselin tätä televisiossa, kun siellä kävelitte palvelujen äh, lehmien seurassa tuolla pelloilla Mr. Barnierin jalan, jalan jäljessä. Olet kenties kykenette ihan omin jaloin hoitamaan hommaa tuolla kentälläkin. Minä kävin Palmerin maatalousnäyttelyssä viime viikolla. Se on Pohjois-Irlannin merkittävin maatalousnäyttely. Ja minne meninkin ja kenen kanssa tahansa puhuinkin, niin yhtä ainoa asiaa tivattiin. Mitä nyt tapahtuu? Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Brexitin jälkeen äh, varmaankaan äh, saksalaisten, Saksan vaalien jälkeen, äh, ennen Saksan vaaleja, lokakuussa ei ainakaan tapahdu mitään, sen sitä sillä rauhoittelen ihmisiä, mutta mediasta ja tiettyjen poliitikkojen suusta on kuultu, että, että jossa tuolla aina kuuluu tällaisia tuomiopäivennustuksia, että ei hyvää, tai ei tässä hyvää heilu. Että, mutta herra komissaari, eikö olisi nyt selvää että aika, että ihmiset saisivat hiukan realismin, hippusen realismiakin tähän keskustelun evästyksikseen? omissa keskusteluissa istua alas ja puhua rakentavasti toinen toistemme kanssa ja ajaen kaikkien yhteistä etua siitä riippumatta, mistä kukin on kotoisin. Ajatellen tästä pitkän aikavälin hyötyä pelkästään yhdistynyttä kuningaskuntaa, Eurooppaa, tulevaisuutta yleisesti. Kar- karistetaan tämä turha hölynpöly ja tyhjän jauhanta ja, ja tällä, tämä, tällainen megafonidiplomatia vaan, vaan ä, eri joka maassa. Nyt tätä megafonidiplomatiaa harrastaa Englannin kanavilla, niin muussa muuten siitä on aika hyvin päästy eroon. Tiedän, että olet erinomaisen kiinnostuneita ja teillä on keskeinen rooli tässä kaikessa koko jupakassa, mutta tämä on kuitenkin yksi, yksi suurimmista ongelmista, joka meillä nyt on purtavamman. purtavamman. Miller, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle on tärkeätä, paitsi YMP, myös viherryttäminen, tämä delegoitu säädös. Ja tärkeää, että meillä on myös eurooppalainen valkuaisstrategia. Ja tärkeää on myös se, että saamme maataloustuottajien luottamuksen, emmekä vaaranna sitä. Maataloustuottajat haluavat luottaa politiikkaan ja tässä on kyse meidän uskottavuudestamme. Ja jos me vasta kaksi vuotta käytämme tätä viherryttämistä yhteisessä maatalouspolitiikassa, emmekä sitten enää salli näitä suoja-aineita valkuaiskasveille, niin tässä sitten herää kysymys luottamuksista. Toinen kysymys on sitten tämä online-konsultaatio, nettikonsultaatio. Nyt meillä on nämä tulokset Arvoisa komission jäsen, miten te tulette ottamaan mukaan tämän luonnonsuojeluteollisuuden? Meillä on 322 yhteydenottoa, joista 50 Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Espanjasta ja Belgiasta, eli viisi maalta 28 osallistui tähän nettikonsultaatioon ja tosiaankin 258 000 tukijaa niin sanotun Living Land aloitteen puitteissa yhdessä WWFn kanssa, jota minä nyt kutsun ihan tietoisesti luonnonsuojeluteollisuudeksi. Miten te otatte kantaa siihen, että nämä etukäteen kirjoitetut massameilit eivät nyt vahingoita maataloustuotantoa. Itse asiassa tämä nettikonsultaatio oli tarkoitettu maataloustuottajia varten, jotta he olisivat saaneet enemmän oikeaa tietoa. Jos saan vielä ottaa esille kolmannen asian omalla alueellani Saksassa, meillä oli suuria hallavaurioita hedelmätarhoissa ja viiniviljelmillä katastrofaalisessa määrin. Meillä on esimerkiksi 100 prosentin katto esimerkiksi kirsikoissa ja 70 prosentin katto monissa omenalajikkeitä. Ja me nyt Saksassa keskustelemme siitä, miten voimme käyttää tätä kriisirahastoa ja voimmeko nyt, pitääkö meidän osoittaa tämä luonnonkatastrofiksi, kuten Baden-Württemberg teki. Ja nyt meidän täytyy kansallisen mittakaavan katastrofiksi tämä todeta, voimmeko me nyt auttaa maataloustuottajiamme ja hedelmän viljelijöitämme, jotta he saisivat korvausta tähän vakavaan tilanteeseen. Kiitoksia. Gracias, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minullakin on useita kysymyksiä. Te, herra komission jäsen, sanoitte Madridissa, että YMPtä ei varsinaisesti uudisteta, vaan sitä modernisoidaan ja yksinkertaistetaan. Ja olen kuullut tämän myöhemminkin komission muiden edustajien suusta ja haluaisin kysyä, mitä tämä modernisaatio tarkoittaa. Toiseksi haluan kysyä, te olette mm, puhunut siitä, että yhä kerätään erilaisia mielipiteitä ja kantoja. Haluaisin kysyä, millä tavalla käytännössä niitä kerätään ja millaisen painon komissio antaa maataloustuottajien ammattijärjestöille, Euroopan tasoisille ammattijärjestöille näitä äh, kantoja ja näkemyksiä kerätessään. Haluaisin tietää myös, miten aiotte sääntelyn purkamisen jälkeistä problematiikkaa lähteä ratkomaan. Erityisesti maitosektorin ongelmat ovat yhä ratkaisematta. Hinnat ovat sellaisia, että niillä, niistä, e, ne eivät tuota tuottajille rahaa. Ja tällä hetkellä käydään tärkeää keskustelua esimerkiksi Espanjan valtion sisällä esimerkiksi tuotantolaitoksesta, joka haluaa 20 000 eh, lypsylehmää samalle tilalle. Miten tällaisen projektin suhtaudutte? Ja mitä tulee sitten tähän hintaproblematiikkaan, niin sanoitte juuri, että sokerikiintiöitä ollaan poistamatta ja että toivotaan tästä suotuisaa vaikutusta nimenomaan hintoihin. Minä kysyn teiltä. Oletteko ihan vakavasti ja pätevästi arvioineet markkinoiden sääntelyn vaikutuksia? Kiitoksia. Ja sitten Hoisin, olkaa hyvä. Komissaari, minulla käy muutama kysymys. Äh, totesitte, että äh, tässä mitä tulee äh, ruumita, jolle ympäristöteollisuudessa täytyy miettiä, että millä tavalla myönteinen äh, ilmiö tältä äh, internetissä on, on äh, käyty vilkaista keskustelua, ja monet ihmiset ovat kiinnostuneita tästä sarasta ja että kaikki kiinnostuneet sitten olisivat todellakin valmiita osallistumaan YMBn uudistukseen. Eh, eikä tämä pelkästään sitä rajoitu viljelijän. Tuolla linjoilla voi kuka tahansa liittyä keskusteluihin. Sitten toinen kysymys maidosta. Me eh, olemme kuulleet eh, Meijeri sektorilta, että se 32 prosenttia, 32 senttiä se on, että se näyttää olevan hiukan liukunmaa taaksepäin. Ja mikähän sinne sitten välillä odottaa. Varmaankin tiedätte, mitä, mitkä parlamentin ehdotukset ovat olleet, kun parlamentti on ehdottanut, pyrkinyt markkinoita säätelemään <clears throat> mustavauksella, homma karkaa käsistä. Ja ja ma, ma, <clears throat> tietenkin maidon tuottajat itsekin ovat huolit. <clears throat> puhuttu myöskin siemenistä. olette totenet, että tämä on ihan ok. Olette hiukan epäröineet, että onko meillä tarpeeksi sitten <clears throat> materiaalia, jotta voisimme nämä äh, äh, äh, tämä aivan äh, glykosaatin äh, korva, korvaamiseksi. <clears throat> niin, äh, satelliittimonitorointi Olet tässä yhteydessä todenneet, että meillä on paremmat mahdollisuudet, jos me käytämme tätä satelliitti järjestelmää pitää, onko se täsmällisempi, tarkempi vai, vai mikä tässä sitten paranee oikeastaan tällä uudella systeemillä. Kiitoksia. Kuka? Hyvää iltaa komission jäsen. Minä puhuisin viljelyaloista ja mahdollisesta glyfosaatin kieltämisestä. Näyttää siltä, että tästä syntyy melkomoinen sekannus. Teidän hymynne voi horha- johtaa harhaan. Onko tämä nyt sitten tappajan hymy? Kanadalaiset ovat nyt käynnistäneet valtavan testauskoneiston glyfosaatista ja viime viikolla olin Brysselissä kokouksessa. Se oli äh, glyfosaatin vastainen yleiskokous. Siellä oli kaikki vihreät ja teknokupla mukana edustettuna. Jos äh, sinappia, pippuria tai suolaa syöttää rotille, niin nehän äh, sairastuvat ja kuolevat. Eli mitä tapahtuu pelloilla? Siitähän tässä on kyse. He unohtavat sen, että näitä aineita on käytetty jo 40 vuoden ajan. Emme ole havainneet, että olisi aineelle resistenttejä rikkaryhoja yhdistyneessä kuningaskunnassa sen jälkeen, kun tätä on käytetty. Toinen uno, tai seikka, joka unohtuu, on elintarviketurvallisuus. 40 vuoden altistuksen jälkeenkään me emme täällä lakoa kuolleena. Emme ole ikään kuin kanarianlintuja kaivoksessa. Eli 40 vuoden jälkeen edelleenkin täällä keikutaan. Ei minun pitäisi olla eh, hengissä, jos tässä olisi suuria ongelmia. Eli pysykää rauhallisena näiden ihmisten kanssa. He haluavat lopettaa viljelyn kokonaan. No sitten neonikotinoidit. Nyt fanaatikot haluavat eh, lopettaa nämä kaiken kaikkiaan. He eivät ymmärrä sitä, että mitä me oikein sitten teemme tämän sijaan vaihtoehdot ovat pahempia ympäristölle, eli kaikkia täytyy sitten vain ruiskuttaa äh, myrkyillä. Eli pysykää rauhallisena tämän porukan kanssa. Minä olin ainoa salissa, joka oli valmis puolustamaan maataloutta, maanviljelystä. No sitten täällä puhutaan äh, hallasta. Kun ilmastonmuutosta aiotaan äh, ehkäistä, niin sitten täytyy huomioida hiilidioksidipäästöt ja metaanipäästöt Minusta näyttää siltä, että tässä on onnistuttu, koska nyt on taas hallaa tulossa. Eli nyt tässä haukutaan aivan väärää puuta. Kiitoksia. Rasu, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Sokerikiintiöt komission jäsen, niin kuin tiedätte, päättyvät. Mikä on teidän suunnitelmanne, jotta markkinoiden epätasapainoa vastaan voidaan taistella? Onko toimia uudessa YMPssä, jotta epätasapainoa vastaan todella voidaan työtä tehdä? Miten voidaan välttää eh, kriisi maitoalan tapaan? Angela Merkelin tapaamisen jälkeen Trump antoi ymmärtää, että hän voisi käynnistää uudelleen keskustelut unionin kanssa eh, vapakauppasopimuksesta. Mikä tilanne on tämän hankkeen suhteen? Ja vielä lopuksi komissionisen Malmström on tavannut Meksikon kauppaministerin, jotta voitaisiin nopeasti allekirjoittaa unionin ja Meksikon välinen kauppasopimus. Ilmoitettiin, että seuraava kokous olisi 26. 30 kesäkuuta Meksikossa ja tämän jälkeen sitten kuukausittaiset kokoukset. Mikä on tilanne tämän sopimuksen suhteen ja mm, mitä se kaikkea kattaisi? Proszę Państwa, dawno takiej dyskusji nie mieliśmy. Panie komisarzu. On ihan totta, että pitkään aikaan meillä ei ole ollut tällaista keskustelua. Kyllä teillä on aika vaikea tehtävä edessä, herra komission jäsen. Thank you very much, uh, Chairman. Kiitos uh, puheenjohtaja Dantonille. Voisin todeta alkuun heti, että, että kaikki, kaikki, mihin pyrimme, pitää kaiken, mitä aiemme saada aikaksi, pitää palvella viljelijän etua laadun parantamisessa, muussa kaik- turvallisuudessa. Kaikkihan, kela siellä viljelijähän on keskiössä kestävä kehitys ja maaseudun työpaikat tätä edellyttävät. Viime vuodet ovat osoittaneet, että, että vaikeata on vastata markkinoiden haasteisiin äh, suhteessa 2015 sopimusten äh, kunnittamisessa, mitä kestävään kehitykseen sen tavoitteisiin tulee. Ja vallankin mitä tulee nuorison houkuttelemiseksi, houkuttelemiseen viljelijö, viljelijöiksi, niin on osoittanut erittäin haastavaksi. Olemme tietysti tässä vaiheessa nyt sitten syttymässä sanoista tekoihin kirjallisesti, mikä totesi maaseudun kehittämiseen. Nyt voimme siis näin te, toiminnan tasolla nyt pyrimme luomaan sinne työpaikkoja. Tämä on ympäristöpoliittinen, taloudellinen ja ympäristönsuojelullinen, rahoituksellinen. Nämä ovat nämä kolme pääpilaria tässä. Tietenkin meidän täytyy, kaikki riippuu siitä, mitä haluamme tuottaa ja millä tavalla haluamme työpaikkoja siellä säilyttää. Ympäristö ja yhteis- ympäristöpoliittiset ja sosiaalipoliittiset seikat tässä painavat vaakakupissa paljon. Kysymys siitä, osallistuvatko jäsenmaat yhä suoremmalla panoksella tähän hankkeeseen on matkaan. Tuleeko uusi, uusi, uusia sopimu, järjestelyjä sitten esimerkiksi Montin sopimuksen mukaan sitten kansalainsäätien suunnalta. En tiedä, mitä, minkälaista ilmaa siinä sitten on minä eh, eh, joudun toimimaan sillä periaatteella, että varmaan kaikkia joudutaan supista, kaiken kaikkiaan supistamaan noin yleisesti ottaen sekä ohjelmia että niihin eh, liittyviä rahoja. Jos teillä on enemmän tietoa jäsenmaista, jossa toimitaan eri tavalla, niin ilahtuneena kuuntelisin niitä teille. Mutta näillä rahoilla, näillä resursseilla toimitaan tällä tavalla Tämä rasvaton maitojauhe on tietenkin yksi avainkysymyksistä ja näitä 2016 interventioita. Monet ovat tätä käyttäneet tarkoituksenaan sitten puristaa hintatasoa markkinoilla alhaisemmaksi. Me olemme tehneet erilaisia ehdotuksia. Meillä 2009 kiintiöistä kokemuksia. Silloin kiintiöt olivat 50 000 Eh, ylijäämää silti, vaikka meillä oli kiintiöitä. Tässä on tietenkin tarkoitus sitten taas olla, olla puristamatta viljelijä ihan kuiviin, jos eh, markkinointi, markkinahinnat ovat aika alhaiset, mutta kuitenkin nyt pyrimme etsimään markkinoita kolmansista maista, niin pyrkiä sitten ratkaisemaan eh, tämä asia pois päiväjärjestyksestä vuoden sisällä, niin ettei, etteivät viljelijät kärsi. Mainittiin nämä yhtenäismarkkinat ja omnibus asetusehdotus, joka on nyt täällä Euroopan parlamentissa kierroksella. Ja samoin tietysti neuvoston työryhmässä niitä puidaan. Me olin käymässä Kanadassa, Yhdysvalloissa viimeksi kulunut kymmenen päivän aikana hiukan mittaamassa pulssia siellä ja sondeeraamassa mahdollisia vientimarkkinamahdollisuuksia. Äh, pyrin myöskin valmistautumaan sitten tähän kolmikantaan ja vastaamaan rehellisesti sitten avoimesti kaikkiin niihin asioihin, jotka pöydälle eh, ilmoille nousevat. Ja kilpailukomissaari on tietenkin tässä erittäin ratkaisevassa roolissa. Eh, kilpailukomissaari on eh, 20. päivä kesäkuuta, eikö se mahtanut olla, kun seuraan kerran tässä valiokunnassa ää, asioita puimme, sitten olemme molemmat siinä rivissä sitten. Tästä elintarvikeketjusta aion siinä vaiheessa esittää käytännön ehdotuksen. Me olemme paremmassa jamassa nyt, mitä tulee asetustekstiin tässä yhteydessä. Ja meillä on vaikutusten arviointi meneillään parhaillaan ja pystymme sitten sitä kautta saamaan aikaksi parempaa lainsäädäntöä. Tässä palvelee kaikkia etuja sitten tämmöiset kilpailukysymykset näiden eri organisaatioiden välillä ovat tietenkin tärkeitä. Ensinnäkin artikla 50 astui voimaan maaliskuun lopussa tänä vuonna. Olemme sitten odottaneet siitä viime vuoden kesäkuussa lähtien edustaa meiltä jonkinlaisia päätöksiä ja ratkaisuja, mutta hänpä ei ole niitä meille esittänyt. Ja sitten hän yhtäkkiä ilmoitti, että no nyt pidetäänkin vaalit tässä aivan yllättäen. Niin, meidän pitää odotella sitten kesä, kesäkuun lopun. Ymmärrän tietenkin, miksi hän tämmöistä politiikkaa tässä harjoittaa. Hän tarttui härkää sarvista, kun hän huomasi tilanteen tulleen. Niin, nyt Äh, äh, tässä äh, ohjelmistoa tai laitteistoa sitten, jota tarvitaan sitten Sanderamassa, kun olen Barnierin kanssa kyläilemässä vähän tunnustelemassa ilmapiiriä sitten siellä huomasin, että että neuvottelut voivat tuoda hyvinkin kiinnostavia ratkaisuja ihan käytännössä ja tulevat vähänkin hälventämään ehkä sitten irlantilaisten huolia siellä sekä etelässä että pohjoisessa tietenkin täällä seuduin ollaan huolestunut. Ja siellä kaikki läsnä olleet tekivät ehdotuksia sitä, mutta yhdistynyt kuningaskunta jäi, jäi siellä tuliliittoon. Siitä olisi paljon, paljon iloa ja apua, mutta emme edes siitä tietoa, koska siellä ei ole vielä neuvottelutiimiäkään nimetty. Että yhdet, yhteydet ovat tähän huterat, mutta kyllä me aina, aina tulemme tekemään yhteistyötä ja minä tietenkin komissaarina tulen sitten tämän pohjoisen yhteistyöelimen kanssa tekemään yhteistyötä ja samoin sitten tietysti UK-hallituksen kanssa aina, kun on tilaisuus tarjoutuu, niin että pystyisimme sitten vähentämään mahdolliset haitat viljelijöille ja kansalaisille yleensäkin mahdollisimman pieneen, pieniksi. Mutta täytyy nyt odottaa, miten tässä käy, kun päästään vauhtiin. Barnier oli hyvinkin hyvällä asiasta, hyvinkin perillä asioista, ja, ja olin vaikuttunut siitä tiedosta, mitä hänellä oli, ja hän sitten oli miettinyt sitten ylipäätänsä rakennerahastojen ja, ja muiden kohtaloa sitten ilman, ilman brittejä. Sitten luomuviljelystä. Teillä on tämän palaverin jälkeen herra Hoislingin mietinnän puitteissa tässä oma palaverinen siitä, että, mutta kuitenkin meidän meidän pitää saada siihen järke, järkeä peliin ja, ja sellainen rehellinen avoin harmonisointu käytäntö, jossa eurooppalaiset viljelijät ja kolman maan viljelijät ovat samalla viivalla. Haluan kiittää esittelijöitä ja, ja varjoistelijoita asian tiimoilta käytöstä yhteistyöstä, koska mä olemme tietenkin tässä kaikki paineen alaisina, koska tämä julkilausuma on aika lailla junassa tullut, mutta joka tapauksessa kun kuluttajat kaipaavat varmaan tietoa siitä, että edistys saavutetaan ja ollaan oikealla tiellä. Ja sitten tähän reaktioihin ja vastauksiin tulee, meillä on 23 parikymmentä tuhatta vastausta nettikyselyyn, niin varmaan siinä jonkinlaista lobbaustakin on takana. Mutta siellä on muutakin, muutkin ovat äänessä tietenkin, kun viljelijät, parlamentaarikot ja parlamenttikin täällä varmaankin haluaa sitten äänensä kuuluville tässä loppu, loppupeleissä. Meillä ei ole julkisen kuule, kuulemisen ö, ö, loppua lähenemässä, mutta ei se tarkoita tietenkään sitä, että, että tässä kokonaan sitten vieraannutaan yleisöstä. Olemme, kiinnostunut, eh, kiitollinen siitä, että olette eh, kiinnostuneita tästä 7. päivän eh, heinäkuuta kokouksesta tämän asian tiimalta. Ja tässä ollaan sitten avoimin mielin liikkeelle. Ihmiset voivat siinä sitten kertoa, mikä mieltä painaa. Eh, eh, sitten YMPn eh, uudistamisessa on kysymys lähinnä siinä, että, että sopeutetaan 2015 ilmastosopimus maailman elintarvikejärjestön 2015 ravintotavoitteet, kestävän kehityksen tavoitteet viime parin vuoden takaa mutta ei vaan siitä, vaan kysymys on myöskin niistä välineistä, jotka jotka ovat käytettävissä tai eivät ole käytettävissä. Me tarvitsemme lisää välineitä viljelijöiden eh, käyttöön, jotta he pystyvät sitten reagoimaan nopeammin ja tuottamaan kestävämmin aina sitten olemaan ikään kuin valmiina tulevaan kriisiin. Riskienhallinta, eh, eh, kehitys, hinnan, hinnan heilahtelut, hintojen heilahtelut on, on kyettävä ennakoivaan ja saamaan aisoihin, että, että viljelijä ei, ei sitten tarvitse jatkuvasti sitten kantaa huolta siitä, että mitä huomenna tapahtuu, ja saada koko avustusjärjestelmä huomattavasti yksinkertaisemmin, myöskin tukijärjestelmä yksinkertaisemmin. Äh, äh, äh, sokerin tuotannon osalta sitten ratka- ratkaisut ovat parin vuoden edessä nyt, sisällä ratkeamassa. Maitohan nyt on ihan selvä esimerkki siitä, että YMPtä on yksi, yksinkertaistettava viljelijöille pitää antaa enemmän liikkumavaraa. Meidän pitää arvioida, mitä tähän asti on saatu aikaiseksi ja tehdä sitten kyetä reagoimaan nopeammin. Ja elpymistä on selvästi tapahtunut. Esimerkiksi viimeisen vuoden kahdeksan kuukauden aikana jo nousun jäsenmaissa tuotannon kasvu on ollut 40 prosenttia ja 10 prosenttia muissa, jossakin muissa maissa. Eli kyllä siellä nyt jotakin tapahtuu navetoissa. Eli tämä on tietenkin, äh, äh, pyritään sitten äh, elpyminen saamaan tasaisesti kaikki. on vuosi sitten hinta oli 20 senttiä kilolta, nyt se on 32 senttiä kilolta. Viimeisen kuluneen keski, viiden vuoden keskiarvoa tämä nyt tietysti ei vielä kauheasti kohenna, mutta kuitenkin suunta on ylöspäin. Eh, tässä äh, rasvattoman maitojauhet, rasvatonta maitojauhetta lukuun ottamatta äh, äh, tuotanto on kasvanut jopa 35 prosenttia. Ole suuja kumppanit noin kaup, kaup, kaupasta puhumaan. Mm, päivitämme Meksikon sopimusta 20 vuoden jälkeen. Sitä on hyvä tarkastella uudestaan. Ja, ja siitä sitten äh, tarjoutuu mahdollisuus sitten esimerkiksi juuri meirituotteille lisätä kilpailua. <clears throat> Ja samoin sitten tietysti vihannes- ja hedelmäsektori voisi tässä kenties sitten hyötyä vuoden mittaan loppuun mennessä katsotaan sitten, onko meillä riittävästikin näitä vapakauppasopimuksia kautta linjan minä en ainakaan perusta mistään, mistään huusta tavallaankin tämän äskeisen käynnin perusteella Yhdysvalloissa, että, että siellä oltaisiin mitään, mitenkään valmiita vapakauppaneuvotteluihin, mutta mitä minä huhuille tietenkään mitään voi, mutta emme me ainakaan EUn e kanssa, EUna emme aio myöskään sinne aloitetta tehdä, mutta jos ajatellaan viime vuoden syyskuuta kaup- äh, kauppaneuvottelua, jossa oikeasti on äh, päässeet sopimukseen, mikä oli hyvä, enkä kautta joka päivä kuitenkaan joudu antamaan periksi Amerikallakaan. Äh, me olemme kuitenkin hyvässä, hyvässä asemassa siinä. Herra Agnew puhuu näistä mahdollista tulevista poliittisista ruumiista. Sitten omassa puolueessa nyt saattaa olla kato lähempänä kuin luulettakaan. Mutta tämä kemikaalivirasto on nämä asiaa analysoinut puhki joka puolelta suoraan sanottuna. <clears throat> En nyt äh, pila äh, mukavaa äh, ilta, iltaan, iltaan, jos minä tässä lähden hymyilemään. Kuitenkin sen tulkitsin sitä väärin. Lukekaa huomenna lehdestä. Mutta kuten sanottu, maatalousmiehenä miehenä olen, kannatan hyvinkin tätä tieteellistä lähestymistapaa, jos tiedemiehet toteavat, että hyvä näin, niin hyvä näin. Huomenna sitten tai tällä viikolla mm, koko kollegio tähänkin paremmin paneutuu. Kiitoksia oikein paljon, arvoisa komission jäsen. Minusta tuntuu, että ehkä jotkut teistä eivät ole saaneet vastausta tekemiinne kysymyksiin, mutta tiedätte, että nämä vastaukset voidaan saada myös kirjallisina. Seuraavaksi sitten jäsenille. Sori, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En halua lähteä tähän glyfosaattikeskusteluun. Minulla nyt on siitä oma kantani. Kaikki aineet ovat vahingollisia tietyn määrän ylittäessään, mutta kun niitä käytetään normaali määrä, niin asia on, tilanne on toinen. Arvoisa komission jäsen, Paljon ihmisiä on, jotka haluaisivat enemmän yksityiskohtaista tietoa ensi vuoden työohjelmasta ja niistä teidän alaisinanne olevista komission tahoista. Erityisesti haluaisin kuulla, voisitteko ystävällisesti antaa vähän ennakkotietoa siitä, millaisia muutoksia ensi vuonna on tiedosta, mitä tulee maatalouspolitiikkojen ö, kehitykseen ja erityisesti, eh, eh, eh, erityisesti tämä uusi ohjelma haluaisin enemmänkin puhua ihmisistä kuin tonneista ja kilogrammeista ja niin erityisesti tämä Smart Regions, älykkäät alueet 2.0-hanke on ö, mielestäni erityisen kiinnostava. Kiitos. Tuossa Niko, olkaa hyvä. Kiitos komission jäsen viime viikolla neuvostossa. Keskustelitte afrikkalaisesta sikarutosta. Puolassa ja Baltiassa havaintoja on, mutta tauti varaa vaarantaa myös muita alueita, Slovakiaa, Unkaria, Bulgariaa, Romaniaa. Suuret sijantuottajat ovat hyvin huolissaan tästä taudista. 7000 sikaa suurella sijantuotantoalueella menetettiin hiljan. Omassa maassani meillä on sellainen lajike tuotannossa, jonka tulisi olla äh, suojassa, mutta kyllä tämä tauti meille kuitenkin aiheuttaa huolia. Oikeastaan tämä on vetomus teille, ei niinkään kysymys. Voisitteko antaa meille jonkinlaista käsitystä, jonkinlaista ajatusta siitä, varataanko lisää varoja taudinvastaiseen työhön? Uh, thank you very much. Um, I, I definitely not... Kiitos. Ei varmaankaan komission sen tarvitse sanoa, kuinka elintärkeä koko Brexit-neuvottelu on Irlannin tasavallalle. Varmasti on ilo havaita, että joku Irlannin tasavallasta on tänään paikalla. Täytyisi kuitenkin sanoa, että saamme ristiriitaisia viestejä siitä, miten hyvin asiat sujuvat. Toisaalta kuulemme, että menestys on saatu aikaan. Eli jos saamme yhdistyneen Irlannin, niin sitten kuusi maakuntaa voi liittyä EU-hun. Kuka sanoi, että tämä olisi ongelma? Kiitos, että ranka- ratkaisitte ongelman, jota ei ongelmaksi tiedettykään. No ongelmia liittyy mahdolliseen ihmisten ja tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen ja komission asenteessa on kyllä ongelmia. Kun kuulemme sellaisen, että en käytä enempää kuin 30 minuuttia viikossa, Brexit ei ole menestys ja Verhofstadt sanoi, että Britanniasta tulee poliittinen kääpiö. Katsotteko, että nämä neuvostelut pohjautuvat jonkinlaiseen kaunaan, ikään kuin olisi miehen ja naisen avioerotilanne kyseessä. Ja sitten lapset tässä kuviossa ovat sitten nämä viejät ja tuojat ja sitten Saksan BMW-viejät ja niin edelleen. Eli eikö tähän nyt tarvita yli 30 minuuttia viikossa, kun neuvotellaan Brexitistä? Käytättekö te yli 30 minuuttia? Tiedätte, kuinka tärkeä aihe on haluaisin kuulla näkemyksenne. Castro. Grazie, Presidente. Gra- Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen siitä, että olette tänään paikalla. Kiitos, että muistutitte, että tämä valiokunta 3. maaliskuuta istunnossaan hyväksyi omnibusasetuksen aikataulussa, joka oli määritelty. Budjettivaliokuntahan sitten 20. maaliskuuta tätä asiaa käsittelee. Me olemme menneet pidemmälle kuin tämä omnibus-asetus määrää, eli me olemme tehneet lisääkin työtä. Olemme tehneet ehdotuksia maanviljelyksen näkökulmasta ja haluamme tarjota myös vastauksia suuriin kiireellisiin kysymyksiin, esimerkiksi sisämarkkinoille, niihin riskeihin liittyen, joita mainitsitte. Minun kysymykseni on yksinkertainen. Kun otamme huomioon, että maatalousministerit hyväksyivät Maltan johdolla sellaisen kertomuksen, joka ei oikeastaan sano yhtään mitään. Se rajoittuu vain siihen, että otetaan oikeastaan askelia taaksepäin verrattuna teidänkin ehdotuksiinne. Kolmikannassa, aivan niin kuin kollega Andriokin totesi, meillä on komissiossa liittolainen suhteessa neuvostoon. Vai onko sitten tilanne sellainen, että komissio pyrkiikin uuteen lainsäädäntötoimeen, joka tällä lainsäädäntökaudella olisi vielä mahdollinen? Kiitoksia. Minä haluaisin kysyä komission jäseneltä ja ensin kiittää häntä, että milloin tulette esittämään elintarvikeketjua koskevan esityksen. Ja halusin kysyä tätä, joten olen iloinen, kun tämä tuli esille. Ja minä olen yllättynyt siitä, että olette varma, että teillä tulee olemaan aikaa YPMn uudistamiseen, jos odotatte eh, tiedonannolle vastausta parlamentilta, niin kyllä me vastaamme varmastikin, että ei tähän ole aikaa. Tästä minä olen hyvin yllättynyt. Haluaisin myös tietää, että oletteko ottanut huomioon, kun olette tutkinut Brexittiä ja sen budjettivaikutuksia, tämän niin sanotun Britannian shekin vaikutukset ja paljonko se tekee ja mitä se tarkoittaa rahallisesti, erityisesti kun ajatellaan YMPn ensimmäistä pilaria. Takkula, olkaa hyvä. Arvoisa komissaari, haluan kysyä komissaarilta, jaatteko ajatukseni siitä, että yhteisen maatalouspolitiikan tulee turvata tuotannon jatkuminen myös EUn kaikilla alueilla, eli myöskin epäsuotuisilla alueilla miten komissio aikoo varmistaa tämän että tuotanto jatkuu myös epäsuotuisilla alueilla seuraavassa, cap reformissa? toinen kysymys haluan kysyä myös teiltä komissaari ajatteletteko että luomun imago paranee jos kasvihuonetuotanto loppuu eun pohjoisilla alueilla uuden lainsäädännön takia? samoja tuotteita tai niiden tuonti jatkuisi edelleen kanadasta ja yhdysvalloista nyt tässä luomuasiassa poikkeusratkaisua on ehdotettu eun pohjoisille maille mutta ehdotuksen tiukka vaatimus kasvualustoilla käytettävän maa aineksen paikallisuudesta kahdeksankymmentä prosenttia ei toimi käytännössä vaan myös tämä lopettaisi monelta osin tuotannon. hyvä komissaari me luotamme suomessa ja pohjoismaissa teihin ja pidämme teistä ja uskomme että tämä teidän kautenne ei jää historiaan aikana jolloin kasvihuoneeseen luomutuotanto loppuu pohjoismaissa ja toivon että löydätte asiaan ratkaisun seuraavassa trilogissa. kiitos. Olkaa hyvä. Niin, minäkin lähetin teille joitakin kysymyksiä, eikä minusta näitä nyt ehkä kannata toistaa vain, jotta ne jäisivät nauhalle, mutta haluaisin kiinnittää huomiota, viitata asiaan, jonka te sanoitte, että olette tänään painottanut monta kertaa, että meidän täytyy löytää uusia markkinoita ja meidän täytyy saada eh, omia tuotteitamme, erityisesti sokeria näille markkinoille. Ja haluaisin kysyä, eikö komissiossa ole vieläkään ryhdytty ajattelemaan uusia asioita esimerkiksi pakolaisuuden sy- syyden vastaista taistelua, eikä aina vain ajatella sitä, että me saamme tämän maksutaseen ulkomaankaupan suhteen plussalle. Minä hiukan yllätyin siitä, kun te äsken puhuitte omnibusneuvotteluista hyvin myönteisinä, paitsi ajallisesti, myös sisällöllisesti. Minä haluaisin, että järjestettäisiin ö, kuuleminen siitä, miten voitaisiin strukturoidusti ja perustellusti tulla uuteen YMP, mutta sitten kun ajatellaan, miten tämä omnibusasia meillä Agri-valiokunnassa oikein meni, niin sitten ryhdyttiin ikään kuin takaportin kautta eh, hyvin pikaisesti muuttamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa. Se ei todellakaan ollut omnibusneuvottelujen tarkoitus, siis se, että tuodaan YMP perustavanlaatuisia muutoksia. Minä haluan vedota teihin, että te tekisitte tätä, vaan valitsisitte toisen tien, sillä ei todellakaan voi olla, että täällä tärkeitä asioita heitetään yli laiden yhdessä päivässä hirveän kirjallisella aikataululla. Te ette voi toisaalta tällaista strukturoitua, jäsenneltyä dialogia vaatia ja sitten taas toisaalta tehdä tällaisia hyvin nopeita muutoksia puhumatta ihmisten kanssa, joita ne koskevat. Se on mielestäni äärimmäisen epätyydyttävää. Kiitos. Niin, yksi kysymys vielä omnibusiin liittyen. Pitäisikö näitä kysymyksiä pitää jonkinlaisena tulevan YMPn etappina vai onko kysymys siitä, miten järjestetään seurantaa näille pilottihankkeille, näille muutoksille niin, että näitä uusia ratkaisuja voitaisiin sitten 20, 2020 alkaen soveltaa. No, no, no. Halusin esittää kysymyksen Brexitistä. Sitä jo käsiteltiin. Minulla olisi kaksi lisäkysymystä. Toinen liittyy leader ohjelmaan. Sehän on tärkeä maaseudun kehittämisen kannalta. Alueellisena johtajana tiedän, että odotuksia kohdistuu lider ohjelmaan kovasti. Toivon, että lupauksista voidaan pitää kiinni ja myös yksinkertaistamista tapahtuu. Täytäntöönpanossa on ongelmia, viiveitä. Viimeisimmässä ohjelmassa on ollut paljon. Ja toinen kysymys, joka liittyy sokeriin ja kiintiöiden poistamiseen. Ettekö katso, että tämä poistaminen voi johtaa siihen, että energiadirektiiviä joudutaan päivittämään, kun ajatellaan biopolttoaineita ja ensimmäistä sukupolvea. Tässä on todellinen huolenaihe. Edustaja Petir ja minä olemme työstäneet tätä kysymystä. Todellakin kysymys liittyy siihen, miten näitä ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita tällä tavalla vähennetään? Bardzo dziękuję, pan poseł Caputo. Ja sitten Caputo. Grazie, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissaarisen Hogan siitä, että olette vieraanamme. Paljon kysymyksiä on jo tehty. Menen äh, Xylella täsmäkysymykseen. Komissio komission ehdotusta ei ole vielä muutettu Apulian alueen osalta. Artikla 5 liittyy äh, näille infektoituneille alueille äh, kasvatettaviin kasveihin. Eli kyse on noin miljardista. Minä olen huolissani, korvataanko koskaan kaikille viljelijöille eh, nämä tappiot, nämä kärsimykset, joita Xylella viruksesta on aiheutunut. Sehän on ikävä tauti. Ja sitten oliviviljelmät tällä alueella. Sante-pääosasto maaliskuun lopussa totesi, että jotakin mahdollisuuksia on, mutta virallista tietoa emme ole vielä saaneet. Komissio näyttää näyttää nyt pysähtyneen, ei ole tehnyt päätöstä. Haluaisin ymmärtää, äh, haluaisin saada tietoa teiltä, mitä aiotaan tehdä ennen kaikkea, jos tavallaan aiotaan jonkinlainen korvaus mahdollistaa kaikille viljelijöille, jotka ovat kärsineet tästä sylellä viruksesta. Kiitos. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Arvoisa komission jäsen, YMP sovittaa yhteen kaksi eri todellisuutta, mutta loppujen lopuksi tämä myös kehittyy, tämä YMP. Mutta kysyisin, miten saatoitte, miten voitte tukea vaikeuksissa olevia jäsenmaita käyttäen sitä rahoitusvälinettä, jonka tarkoitus on tukea pienviljelijöitä. Nämä tuen saajat ovat erityisen vaikeassa tilanteessa silloin, kun heidän pitää saada rahoittajia omille hankkeilleen, muita rahoittajia, lisärahoittajia. Minulla on toinenkin kysymys kun Britannia lähtee Euroopan unionista, ja siten myös lakkaa osallistumasta EUn budjettiin. Te itse sanoitte, että melko merkittävää tämä vaikuttaisi YMPn budjettiin. Mikä voisi olla mahdollisuus, mitkä ovat mahdollisuutemme saavuttaa konvergenssitavoitteet, kun puhutaan EU-budjetista? Kiitos komission jäsen. Minulla olisi lyhyt kysymys tähän luomu-aiheeseen liittyen. Kun komissio esityksensä teki, olen nostanut esille huolia. Nyt tilannetta on parannettu jo huomattavasti, mutta edelleenkin on sellaisia kohtia, jotka aiheuttavat suurta suurta huolta luomuviljelijöiden parissa kautta Euroopan. Mikä tilanne sitten jatkossa on? Milloin tämä hyväksytään? Siitähän on keskusteltu jo aika pitkään. Eilen 11. toukokuuta tapahtui Ruotsissa aika hämmästyttävä asia. Ruotsin luonnonsuojelujärjestö ja luomuviljelijöiden järjestö, viljelijäjärjestön puheenjohtaja ja myös Kuluttajaliiton pääsihteeri antoivat yhteisen lehdistötiedotteen ja totesivat, että ovat hyvin huolissaan siitä, mikä tulee olemaan tämän luomuaiheen äh, lopputulos. Ruotsissa markkinat äh, kasvavat, eli viljelijät saavat aika hyvän korvauksen tuotannostaan, koska kuluttajat ovat valmiita maksamaan luomutuotteista. Ongelmana on se, että jos tämä aihe nyt menee tällaisenaan eteenpäin, niin sitten pohjoisessa koko markkinat tuhoutuvat, erityisesti vihannes viljelyn alalla. Ruotsissa edelleenkin pohjoisessa on nollakelit, eli plussan puolelle kenties päästään, ja silloinkin yöpakkasia on. Ja nyt yritetään sitten estää viljely. Näin kylmässä viljely ei onnistu. Vielä viime viikolla lunta tuli monta kymmentä senttiä ja pakkasilla ollaan. Eli mikä on teidän kommenttinne tähän lehdistötiedotteeseen, kun niin erilaisia intressejä on ja kuitenkin samoilla on tämä kaikki, kaikilla on tämä sama huoli mielessänsä? Tämä aihe huolestuttaa meitä kaikkia. Seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, haluaisin yhtyä niihin kysymyksiin ja epäilyihin, joita kollegat täällä tästä nettikonsultaatiosta esittivät. Mielestäni on hiukan harvi, että Brysselissä pidettävän konferenssin aikataulussa ei otettu huomioon parlamentin jäsenien se osui nyt sitten Strasbourgin viikolle, jolloin me emme voi olla siellä. Pitäisi ehkä hiukan paremmin koordinoida näitä aikatauluja, että mekin pääsisimme mukaan. Kollega Müller puhui jo tästä tärkeästä eh, hallojen teemasta. Hyvin suuressa osassa Eurooppaa on nyt ollut hallaa eh, epätavallisen myöhään ja tämä aiheuttaa suuria vahinkoja ja Tästä asiasta olisi tärkeää komission kanssa keskustella. Ja toinen teema, joka minua askarruttaa suuresti, ja Saksassa siitä keskustellaan nyt paljon, on suurten petojen paluu alueille, joissa maataloutta harjoitetaan, erityisesti suden paluu, on eh, herättänyt paljon keskustelua ja esimerkiksi lampaiden laiduntaminen tietyillä alueilla ei enää ole mahdollista, koska meillä on nyt taas susia siellä eh, liikkumassa. Eli nämä pedot esimerkiksi, sudet, karhut ja ilvekset ovat teema, eh, jota pitäisi käsitellä myös maatalouden näkökulmasta ja pyrkiä löytämään tasapaino luonnonsuojelun ja maataloustuotannon välillä, toisin kuin tällä hetkellä tilanne on, koska tällä hetkellä ajatellaan pelkästään luonnonsuojelullisia näkökohtia tämän teeman suhteen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Hoibus, olkaa. Kommissar, ich konnte jetzt nicht die ganze Zeit en voinut olla täällä koko aikaa, koska minun piti käydä välillä täysistunnossa, enkä tiedä onko tästä asiasta jo kyselty, mutta eh, meillä oli jäsennellyn dialogin puitteissa myös maiden alueiden keskittäminen yhtenä teemana. En ole ihan yhtä mieltä siitä, miten nämä asiat esitetään täällä vastauksissa. Te annatte nyt DG Fismalle kaiken vastuun tällä alueella ja tietenkin Visma on vastuussa sisämarkkinoista. Se on aivan totta, mutta Visma pääosasto on myös ottanut tämän teeman nyt käsiteltäväkseen, niin siellä tapahtuu paljon. Se on kutsunut jäsenmaita, mutta esimerkiksi Agri-pääosasto ei lähettänyt kyseiseen kokoukseen yhtään edustajaa, mutta kyllähän meillä nyt sitten tämä maankäyttö ja sen keskittyminen. Maankäyttö on joka tapauksessa koko maatalouden perusta, eikä tässä nyt mielestäni voida asettaa vastuuta ihan muulle taholle. Ja kysyisin nyt sitten kyllä, Miten te aiotte puuttua tähän asiaan, josta puhutaan mietinnössä, jossa puhutaan maankäytön keskittymisestä tai maanomistuksen keskittymisestä, ja jota koskeva mietintö sai parlamentissa hyvin mittavan tuen taakseen. Miten voidaan integratiivisessa ja osallistavassa mm, prosessissa panna täytäntöön nämä vapaaehtoiset suuntaviivat. Kyse on maataloustuotannosta, maasta, esimerkiksi holding-rakenteiden ylläpitämisestä. Niitä emme saa takaisin, jos ne menetämme kerran. Kiitoksia. Herra Kiitoksia, eh, puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin siitä, että hän, hän sitten nimeni näin hyvin. Niin, minä olisin kysynyt Omnibusista. Mainitsinkin jo olevani aika kriittinen siitä, monet, monet muutkin ovat olleet siitä kriittisiä. Ja minusta erityisesti Flanderin nuorten viljelijöiden osalta. Tämä määritelmä on eri, erinomaisen olennainen, se on innostanut heitä. Ja ja äh, lähtenyt sitten äh, sikäli hyvin liikkeelle. Mutta nyt sitten kuitenkin maan hinta on yllättäen kääntynyt jyrkkään nousuun. Minä haluaisin kysyä, että miten te sitten aktiivisen viljelijän määritelmän äh, sit aiotte mukauttaa tähän yhteen tärkeimpään työkaluun, jotka sitten voisivat innostaa viljelijät mukaan. Mainitsitte, että olette tietoinen Brasilian tilanteista, mutta EUn vientituotteisiin sitten palataan tuonnempana. Äh, ja sitten siihen liittyvät juridiset äh, kysymykset. Mutta miten tämä nyt sitten tilanne tällä, tällä haavaa menee? Miten tämä anti-dumping-järjestelmä toimii? Ah, Puheenjohtaja komission sen komissio hyväksyi neljä päivää sitten toisen ehdotuksen, joka laajentaa artiklan soveltamista niin, että katetaan myös äärialueet, kaukana sijaitsevat alueet poseihin liittyen. Haluaisin kysyä kahdesta hankkeesta, jota olemme ehdottaneet. Ensinnäkin pitäisi tehdä ennakkoarvio niistä vaikutuksista, joita kauppasopimuksilla on näihin äärialueisiin, kaukana oleviin alueisiin. Toiseksi tulisi olla poikkeuksia eli eryttäviä toimia näille alueille silloin, kun syntyy esimerkiksi markkinakriisi. Tarkoitus olisi toimia niin, että ne aputoimet, jotka jäsenvaltiot ja komissio ovat määritelleet, todella voisivat tulla viljelijöiden tueksi näissä tilanteissa. Kiitos. Rajaro. Eh. Kiitoksia kolme lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen koskee tätä nettikonsultaatiota. Minun mielestäni ei ole hyvä asia, jos siihen osallistuu vain viisi maata. Pyytäisin komission jäsentä huolehtimaan siitä, että tällaisiin nettikonsultaatioihin osallistuisivat tosiaan kaikki 28 jäsenmaata. Sitten omnibus prosessi Siinä on erittäin hyviä ideoita mukana, mutta yksi kysymys yhtä erityistä ideaa kohtaan. Me päätimme, että maatalousuudistus ulottuisi pidemmälle, eli yli 2020 vuoden, ja juuri siksi, että voisimme käydä kunnon debatin seuraavasta uudistuksesta. Mitä mieltä olette tästä? Sitten delegoidut säädökset. Meillä Saksassa kuulin, että taas on lisää trooppista sademetsää ö, kaadettu johtuen siitä, että meillä tämä valkuaisaineiden tuotanto tai saatavuus, proteiinin saatavuus ei e, ole riittävä. Näettekö e, idea siinä, että lisää voitaisiin lisätä herneiden ja papujen tuotantoa tämän valkuaisvajien täyttämiseksi. Ja sitten ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet haluaisin pyytää, että pitäisitte huolta siitä, että nämä eivät syyttä suotta joutuisi huonoon maineeseen, koska tämä on meille suuri mahdollisuus ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Kiitos. Seuraava puhuja alkaa. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Câteva... herra komissaari, että olette eh, saapuneet paikalle. Haluaisin muutaman sanan eh, kertoa, eh, kertoa käynnistäni Brysselin ympäristössä vapaa-aikana, niin siellä kävin tapaamassa viljelijöitä Putkahdimme sinne aivan yllättäen, ennalta ilmoittamatta. Näin tilan, joka vastusti markkinapaineita, koska heillä oli omat myynti- ja välitysmekanismina oma tila, kauppa. Heillä oli 120 hehtaaria ympäri tilan oli kaupan, koska siellä viljelijät eivät sitten olleet kyenneet vastaamaan markkinoiden haasteisiin. Sitten kävin toisella tilalla, jossa oli kaksi nuorta maitotilallista, jossa toinen kertoi minulle, että hänellä on ollut kaksi lomaa 12, 12 vuodessa nuorella miehellä. Samaan aikaan hänen veljensä sitten hoiti tilan byrokratia oli siellä 280 lypsävää, mutta silti oli minusta käsittämätöntä, että puolet henkilökunnasta joutuu käyttämään kaiken aikansa byrokratiaan. Romaniassa viljelijä joutuu täyttämään 45 sivua paperia erilaisia lomakkeita päästäkseen käsiksi eurooppalaisiin tilatukiin. Ja, ja, ja, ja tietysti lihakarjan osalta tilanne on vielä hankalampi. Yes, thank you very much, dear commissioner. Kiitos puheenjohtaja komission sen. Minun kysymykseni liittyy vapaiden kanojen muniin. Muutama kuukausi sitten kysymyskin tästä esitettiin. Ja nyt siipikarjatilat ovat kärsineet tilanteesta. Ennen kaikkea kun tämä vapaiden kanojen muna status menetettiin, kun lintuinfluenssa tuli esille, niin puhuimme mahdollisista muutoksista Euroopan lainsäädäntöön ratkaisuna. Ja totta kai tämä tuli lyhyellä aikavälillä, eikä paljonkaan voitu tehdä. Kenties nyt tämän tautitapaus keskittymän jälkeen, kun toivotaan, että jatkoa ei tule, uusia tapauksia ei tule, niin miten tilanteeseen löydetään ratkaisu. Jonkinlaisia yhteisrahoitusmahdollisuuksiakin olisi, kun korvataan tappioita tuottajille. Mitä vaatimukset ovat? Alankomaissa esimerkiksi on kiinnostusta siitä, siihen suuntaan, että viljelijät itse keräisivät varoja. Ja tällä rahalla sitten voitaisiin saada jonkinlaista yhteisrahoitusta myös Euroopan taholta. Kiitos. Petir, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, kiitoksia siitä, että olitte Sakrebissa maaliskuussa, missä valittiin paras nuori viljelijä. Näitte ihan henkilökohtaisesti, kuinka innovatiivisia ja kestäviä hankkeita meidän nuoret maataloustuottajamme olivat luoneet, mutta samaan aikaan hyvin suuri iso osa nuoria yrittää etsiä epätoivoisesti työtä. Kroatiasta on lähtenyt viimeisen vuoden aikana noin 80 000 ihmistä. He työskentelevät naapurimaissa, vaikka heillä olisikin korkea koulutus, niin monilla alueilla Kroatiassa on mahdollisuuksia saada töitä maataloussektorilta, mutta he eivät usko, että maataloustyö on tarpeeksi tuottavaa. Ja sitten he pelkäävät, että vaikka he ryhtyisivätkin siihen, niin sitten tuotteiden myyminen olisi ylivoimaisen vaikeaa. Me olemme, me, meitä kohti, kohtaan on me olemme kitkemässä epäreiluja käytänteitä tällä alueella. Mutta minkälaisia EU-tason toimia voitaisiin tehdä, jotta nuoriso pysyisi tällä alalla? Kiitoksia, herra komissaari Hogan. Te olette arvo, arvokas herra ja e, e, pitäydyn pitäydyn kärkevästä arvostelusta ja ilmeilystä, mutta jos ajatellaan YMPn tulevaisuutta, haluaisin, että pöydätiskissä olisi parempia ehdotuksia ajatellen kestävää kehitystä, ihmisen ja eläinten, eläinten terveyttä ja eläinterveysturvallisuutta ja samoin sitten tietysti myöskin tavoitte, ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamiseksi tietenkin eh, liha ja eh, eh, tuotteiden tuotanto sitten tapahtuu niin, että hiilidioksidipäästöjen määrä vähenee suhteessa. Jos ajatellaan sitten myöskin kilpailu, kilpailukykyyn, kilpailukykyyn ja vielä kerran kilpailukyvyn säilyttämistä, mutta meillä on kuitenkin tässä yli, tai tota, pienviljelijät ovat pulassa ja maatalous tehostuu entisestään ja ja näin ollen tämä kilpailu tilanne minun mielestäni kallistuu kielteiseen suuntaan. Ja sillä tietysti sitten on vaikutuksia EUn e-, e-, ulkopuolisiin maihin, jos, jos ajatellaan afrikkalaisia ja muita e, valtioita, joissa tämä, tämä kilpailukyky, meidän kykymme heijastuu tietenkin kielteisesti. Se heijastuu myöskin ilmaston, eläinsuojelun ja muiden tällaisten seikkojen turmioksi. Onko komissiolla jotakin ajatuksia näistä asioista? McGuinness, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission sen rakenteellinen vuoropuhelu on hienoa, mutta olisi hyvä, jos ei olisi ohjelmassa maanantai-iltana, koska puhemiehistö kokoontuu maanantai-iltana, mutta henkilökunta on kyllä kertonut minulle kysymyksestä ne ovat tervetulleita. Tuemme teitä tällä tiellä. Ja toiseksi kommenttinne Brexitin liittyen. Minun oma kotimaani Irlanti kokee suurimmat vaikutukset. Jos Irlannin lihasektorilla syntyy vaikutuksia Brexitin takia, niin se vaikuttaa koko EUn markkinoihin. Michel Barnier hänen kommenttinsa perjantaina olivat kyllä valaisevia. Jonkinlaisia ratkaisuja on jo nähtävissä ja toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä tässä hengessä. No sitten yhteiseen maatalouspolitiikkaan näistä ekologisista alueista on ollut paljon puhetta. Täytyisi toteuttaa jonkinlaista satokasvien kiertoa, kiertoviljelyä mutta komissio ei tätä heti ottanut huomioon. Entäpä sitten diversifiointi viljelykasvien suhteen? Jotkut viljelijät esimerkiksi viljelevät tiettyjä kasveja vain sääntö, säännöt täyttääkseen. Mitä tästä voitaisiin sanoa? No sitten vielä elintarvikeketjuun yleisemmin. Aiotteko tehdä erillisen aloitteen tästä vai onko se osana suurempaa uudistusta, joka on tulossa sitten jossain vaiheessa jatkossa. Kiitos. Kiitoksia kaikista näistä kysymyksistä. Voisimmekin sitten nyt pyytää komission jäsentä vastaamaan näihin erilaisiin kysymyksiin, joita tässä on esitetty. Olkaapa hyvä, herra komission jäsen. Thank you very much, Chairman. I, hope I can. Kiitoksia. Toivon, että saan kaikki kysymykset, sain kaikki kysymykset tänne ylös. Sani, voin aivan selkeästi sanoa teille, että 20 vuoden työohjelma tulee aivan varmasti modernisoimaan YMPn ja myös elintarvikeketjualoitteen aloitteen nyt vastaan samalla muihin elintarvikeketjualoitetta koskeviin kysymyksiin. Eli tällä hetkellä me pyrimme tähän paremman sääntelyn vaatimuksiin vastaamaan. Tässä on monia askelia, joita nyt on otettava, joita aikaisemmin ei ollut tarvitsisi ottaa, mutta näin tämä on. Ja me työskentelemme Venkauskin ja eh, kanssa hyvin läheisesti vastataksemme näihin haasteisiin. Tiedän, että Omnibusissa on tarkistuksia, eli jotkut seikat me saatamme pystyä ottamaan mukaan seuraavassa vaiheessa. Minä en millään tavalla pidä kiinni mistään tietytyyppisestä proseduurista, kunhan vain saamme ne tulokset aikaiseksi, joita viljelijät tarvitsevat ja maataloustuottajat tarvitsevat. Eli neuvosto, komissio ja parlamentti, jos kaikki, kaikille tämä käy, mutta mieluummin erillinen elintarvikeketjualoite kuin se, että kaikki olisivat tässä 2020 jutussa. Sitten tämä sika-influenssa. Nyt me hyvin merkittävä määrä rahaa varasimme tähän, jotta sika influenssasta kärsivät maat ja, ja tahot saivat apua. Ja ne maat, joita te edustatte, olivat meidän fokuksenamme. Ja viime aikoina tämä sairaus on levinnyt hitaammin, eli nyt erityisesti Kiinassa meillä on ollut suurta menestystä. Me emme tietenkään halua, että tällainen sairaus voi lähteä hallinnasta. Puola, Romania, Bulgaria ja Baltian maat ovat tässä varavyöhykkeellä. Meidän täytyy suojella omaa koppaamme ja siksi meidän täytyy olla hyvin varovaisia, mutta enempää rahaa meillä ei ole. Se on vastaukseni, eli meidän täytyy nyt pyrkiä näiden olemassa olevien resurssien puitteissa vaikuttamaan tähänkin asiaan ja käyttämään tätä rahaa, jotta voimme auttaa maataloustuottajiamme. Stefanikan toivon, että pystymme käsittelemään asiat järjellä emmekä tunteella ja minä olen käyttänyt paljon enemmän kuin 30 minuuttia näihin kysymyksiin. On hyvin, prosessi on tällä hetkellä hyvin turhattava, koska me olemme aloittaneet neuvotteluja vielä ja ne alkavat vasta kesäkuussa, mutta nyt me tiedämme agendan ja se on aika hyvä tästä kehitysnäkökulmasta. Tämä talo ja muut toimielimet tunnustavat, että on joukko erityisolosuhteita, jotka tuolla saarella, Irlannin saarella vallitsevat, koska se on jaettu. Ja nämä asiat kaikki nyt tunnustavat ja mielestäni Euroopan unioni, oli, joka oli myös rauhanprosessin takana, nyt myös tukee maata tässä tilanteessa ja neuvoston 29.4. julkaisevilla suulta viivoissa nähdään agenda. Kolme seuraavaa asiaa ovat finanssiasiat, sitten kansalaisoikeusasiat, vapaus tietää, miten kansalaisuus järjestetään ja sitten raja-asiat. Nämä kolme asiaa, tämä koskee paitsi Irlantia myös Kyprosta ja Espanjaa. Gibraltarin suhteen. Eli me emme todellakaan lepää laakereillamme näiden asioiden suhteen. Tällä hetkellä otamme vastaan kaikenlaisia yllykkeitä eri puolilta. Me emme ole vielä kovin pitkällä tässä valitettavasti, mutta pidän teidät tietysti ajan tasalla näistä asioista. Herra De Castro, neuvoston täytyy ensin ottaa kantaa omnibussiin. Emme voi tehdä johtopäätöksiä, niin kuin tiedämme, mitä neuvosto täsmälleen sanoo. Toivon, että neuvoston kanta tulee ihan lähitulevaisuudesta. Mutta te ja herra Des saitte aikaan sen, että parlamentti on nyt valmis ja se on hyvä juttu. Herra Delavan, minä puhuin leader ö, aloitteesta. Meidän täytyy yksinkertaistaa kehitysohjelmien rakennetta, niiden täytyy olla nopeampia ja vastuullisempia. Ja sen me tulemme tekemään ja tulemme tuomaan ehdotuksia, jotta voimme esimerkiksi julkisten hankintojen kysymyksiä yksinkertaistaa. Biopolttoaineet olivat läsnä aika monessa kysymyksessä, yritän vastata yhdellä kertaa. Komission jäsen Kanjete, energia, ää, paketin yhteydessä toi esiin näitä biopolttoaineasioita ja 2020 tavoite oli ensin 7 prosenttia ja sitten neuvottelujen lopussa 4,1 prosenttia ja tällä hetkellä liikutaan kohti kehittyneitä biopolttoaineita ja Usage of 4.1, there's a proposal for 3.8. Ja osuus on nyt sitten 3,8 eli 7 prosentin tavoitetta ei ikinä saavutettu. Eikä sitä saavutetakaan ikinä, koska teknologia etenee nopeammin, mutta emme me voi silti luopua ensimmäisen sukupolven poltto, biopolttoaineista, koska niihin on investoitu niin paljon, se olisi hyvin epäreilua näitä ihmisiä kohtaan eh, meidän täytyy tehdä tämä asia asteittain ja näin komissio nimenomaan toimiikin nimenomaan 2030 silmällä pitäen. Minun täytyy sanoa ystävälleni Kaputolle, että minä saan erikaisukselta täyden raportin asiasta, jota kysymyksenne kosti, koski huomenna. Ja sitten minä voin tästä hyvin herkästä asiasta, Apulian kysymyksestä puhua. Tämä on viime aikoina, kehityskulut ovat olleet hiukan huolestuttavia, mutta en nyt lähtisi vetämään johtopäätöksiä ennen kuin saan Andrakaiselta täyden raportin tästä asiasta. Rouva Litsilar, meillä on pienviljelijöille jo olemassa toimenpiteitä, eikä kaikki jäsenmaat, eivätkä kaikki alueet edes käytä niitä hyväkseen. Ja minä todellakin kannattaisin sitä, että kohdistetaan tukea pienille ja keskisuurille viljelijöille seuraavalla budjettikierroksella. Eli budjetissa täytyy erotella nämä toisistaan tulevaisuuden yhteisrahoituskysymykset, joita minä en kannata. Ja sitten on konvergenssi. Ne liittyvät monivuotiseen rahoituskehykseen, enkä voi tällä hetkellä vastata täsmällisesti näihin kysymyksiin, koska ne riippuvat näistä asioista. Meidän täytyy ensin saada selvyys budjetista, jotta pääsemme näistä asioista konkretian tasolle. Uh, Sitten luomuviljely. Meillä on monta kysymystä tässä auki. Suomalaiset ja ruotsalaiset ystävämme ovat näitä asioita nyt ottaneet, mutta te ette varmasti ole tai odota, että saan nyt lehdistötiedotuksen aikaiseksi, mutta nimenomaan tämä kasvihuone tai alustoilla kasvatettavat luomu asiat ovat saaneet hyvin paljon vastakaikkoa näissä neuvotteluissa ja toivon, että voimme tehdä yhteistyötä niin, että voimme näillä herkillä alueilla myös päästä tyydyttävään lopputulokseen seuraava trilogin aikana. Herra Hoffman, seitsemäs päivä toukokuuta on varmasti päivä, seitsemäs päivä on varmasti päivä, joka teille sopii. Silloin niin parlamentti ei että Me todellakin tsekkasimme tämän ja toivon, että saamme nyt siitä teidän hyväksyntänne. Tässä on näitä käytännöllisiä kysymyksiä, jotka liittyvät aikataulutukseen esimerkiksi majoituksen ja tulkkauksen järjestämisen osalta – Eli koskaan me emme voi tehdä kaikille mieliksi näissä asioissa. Mutta puheenjohtaja nyt tässä juuri sanoi, että nämä asiat ovat reilassa. Olen varma, että Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta aivan erityisesti tulee olemaan edustettuna. Rova Hubik, en ymmärtänyt kysymystä, jonka halusitte kysyä. En vain nyt saanut siitä selvää, eli olisi mukava, jos tulisitte uudestaan puheelleni. Niin tämän kokouksen jälkeen, niin voimme ehkä lyhyesti käydä sen asian läpi vielä tämän kokouksen jälkeen kahden kesken. Aktiivinen viljelijä nyt Omnibusissa annamme mahdollisuuden komission ehdotukselle, jotta alueet ja jäsenmaat voivat itse tehdä, kysym- tehdä ratkaisunsa aktiivisen viljelijän määritelmän suhteen koska tämä viime kerralla kaikki olivat vähän tyydyttymättömiä ja oli negatiiviset listat ja positiiviset listat, joten katsotaan, että mitä nyt sitten läheisyysperiaate tuo tähän. Jokainen voi itse määritellä sen. Tämä on aika hankala juttu nimittäin. Mitä sitten tulee Brasilian tilanteeseen? Niin ottaisin mielelläni vähän lisää yksityiskohtia vielä tietoon näistä perunoista siellä. Mitä sitten tulee pienviljelijöihin ja nuoriin viljelijöihin nimenomaan, niin olen puhunutkin toimista, e, joita täytyy, joihin täytyy ryhtyä, jotta monet nuoret, useammat nuoret ihmiset lähtisivät paitsi itse maataloustuottajiksi, niin myös ylimalkaan harrastamaan liiketoimintaa tällä sektorilla. Meidän täytyy auttaa erilaisilla rahoitusvälineillä. Meidän täytyy auttaa nuoria ihmisiä luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia nimenomaan maataloustuotannon liepeillä. Eli me varmasti tulemme oppimaan Kroatian kokemuksista. Herra Ek, en usko, että teidän tarvitsee ampua minua, sillä olen samaa mieltä asioista, jotka sanoitte. Ja siksi me juuri modernisoimme YMPtä, koska viime uudistuksen jälkeen on ollut kestävän kehityksen tavoitteet ja on ollut muita tällaisia tavoitteita, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja Rava Nokelin myös kysymyksen suhteen me olemme kauppa-asioissa saavuttaneet suurta edistystä ei meillä ole tällaista polkumyyntiä näiden afrikkalaisten tuotteiden Afrikkaan näillä tuotteilla. Media tuntuu olevan kovin pakkomielteinen tämän asian suhteen, mutta ei sellaista ole olemassa. Me AKT-maista ja Afrikasta saamme hyvin paljon tuotteita tähän suuntaan ja olemme myös Nairobissa maailmankauppa keskusteluissa käyneet näitä asioita läpi. Eli ehkä tähän asiaan tarvittaisiin hieman lisää myönteisyyttä ja toivottavasti tämän modernisaatioprosessin lopussa näemme parempia tuloksia. On ihan sietämätöntä, että, että, että äh, tuhoamme paikallisia markkinoita Malissa tai missä tahansa muussa Afrikan maassa tai muualla. Siis ajatellaan vaikka tätä paikallistuotantoa, sehän on aivan olen, olennaista siellä. Ei Eurooppa nyt halua ainakaan siellä sitten sitä kuvaa sotkea ennen ehkä, mutta ehkä ei enää enää. Mitä sitten tulee Guinnessin kommenttiin Äh, tähän äh, äh, tietoviljelyyn. Tämä on, tämä on erittäin tärkeä, tärkeä kysymys. Perehdymme kaikkiin aloitteisiin ja katsomme sitten, että onko niistä jonkinlaiseen jatkotoimiin. Mutta hedelmällinen maaperä on tietenkin kaiken A ja, A ja O. Kaikki tämä on hyvin, hyvin vaikea, vaikea syöttyä sarka, riippuen tietenkin siitä, mitä jäsenmaat tekevät. Ja jos ajatellaan näitä tavoitteita, mihin meidän pitää pyrkiä, ja erilaiset panostukset, jotka sitä tavoitetta edesauttavat. Mutta ajatellaan, mitä viherryttäminen tähän mennessä on saanut aikaan, niin saamme, itse asiassa muuten vuoden lopussa saamme sitten hyvinkin täsmällisen arvion, niin sitten taas tiedämme paremmin, että nämä elintarvikeketjukysymykset olivat jo erillisenä tässä vastattuna eh, riittävän omnibussiin Rivero. Emme me tietenkään eh, halua eh, avata, ava, avata mitään asioita noin ja kietteisyyttä. Posein alueet, Posein alueiden, näiden saaristoalueiden ja, ja muiden haitta-alueiden tuotannot nyt Hoganille mikroa. Niin, niin ei sitä alusta ei sitä alusta lähtien alata purkaa, mutta tietyt posealueet, Azorit tietysti yhtenä, jotka ovat omaa ohjelmansa modifioineet, voimme tietenkin tehdä sitten jatkossa muillakin alueilla saman tempun tarkoituksena säilyttää sitten tämän joustavuuden, mutta kolme tällaista modifikaatio per vuosi on kyllä aika lailla joustavaa, eikö vain? Ehkä ette ole samaa mieltä, minusta se on melko jousta. Jaar mainitsi, että meillä oli vain viisi jäsenmaata, jotka, jotka YMPn suhteen ovat ovat vastanneet nykytilanteesta. Kaikista jäsenmaista on kyllä vastauksia. Mm, älkää nyt sentää liotelko viljelijöiltä ja, ja kansallisjärjestöiltä, mutta saksalaiset ovat tietysti yli, yliaktiivisia suoraan sanotaan tässä. Mutta joka tapauksessa jäsen, jäsenmaat, suurimman osan vastauksia tuli tietysti mutta kaikista maista vastauksia tuli kuule. mutta niin, niin, me, meillä ei ole tämmöistä eh, eh, eh, Yhdysvaltoihin nähden kilpailukykyisiä ollenkaan viljan tuotannossa. Pientä kasvua on ollut näissä 14 viljelajissa, mutta suurin, osa, su, suurin kasvu on tietenkin su, on näissä tuontiluvuissa, mutta tietenkin jos, jos haluatte tietysti äh, esimerkiksi Saksassa edesauttaa sitten näiden valkoisen petosten viljelyä niin, ja muiden kasvien viljelyä, niin, niin, niin siitä vaan. Ei, ei se huono ole, siinä biodiversiteetti vain äh, voisi entistä paremmin. Se, se on erittäin hyvä ja ympäristöpolitiikkaanhan menee 30 prosenttia meidän rahapotistamme viherryttämiseen ja tämmöisen kaikkeen sieltä vaan tulemme, yli, yritämme sitten vastata huutamme ja lupa, täyttää lupauksemme, että 2013 vuonna tulimme antaneeksi. Niin, sitten yks, yksin, yksinkertaistaminen tietenkin on, on, on asioita Yksi kysymyksistä viljellä tietenkin ymmärrettävästi ovat aika käärmeissään tästä työmäärästä, joka joutuvat papereiden täyttämiseen käyttää, mutta Meillä on tarkoitus äh, jo heinäkuussa äh, äh, julkistaa uusi, uusi paketti, mm, jossa kerrotaan sitten, että millä tavalla tekno, te, teknologia voisi, voisi edesauttaa tätä asiaa sen sijaan, että, että täällä tällaiset tarkastajavaltu valtuus, valtuuskunnat käyttävät kallista aikansa käymällä viljelijän tiloilla tarkistamassa kysymys asioiden oikeellisuudet, mutta nyt viranomaiset ovat mahdollisesti kykeneväisiä tätä nykyään sitten jo tarkistamaan tarkastamaan oikeastaan hakemukset jo etu, etukäteen ja sieltä sitten poimimaan pienet mahdolliset erheet ja sit, mahdollistamaan sitten, että loppujen lopuksi virheen ja, virheitä ei jää. Ja ainakin tällä sitten pyritään rauhoittamaan viljelijät siitä, että tuki, tukirahat kyllä tulevat ajallaan. Romanessa viljelijöitä on paljon, se on aika työvoimavaltaista toivottavasti alueet ja, ja keskushallinto sitten todellakin toimii niin kuin määrä on, että saatte sitten mielenrauhan viljelijöille. Sitten nämä vapaan kanan munat, se etenee tässä. Meidän pitää pikkuhiljaa vähitellen tässä tarkistaa myöskin se, mikä oikeusperusta tässä kaikessa on. Orens Karsia kysyi kysy aikataulusta, mutta työ jatkuu vaikka tiedämme, että nämä budjettineuvottelut eivät välttämättä ole kovin otollisia meille, mutta meidän pitää jatkuvasti sitten tuottaa tiedonantoja ja, ja tehdä työtämme siitä riippumatta, mikä se loppubudjetti lukuviivan alla sitten oikeastaan onkaan. Tämä budjettiriesahan meillä on vieraanamme seurat kaksi vuotta ainakin. Kauppakysymyksiin ja uudet markkinat, siihen tuli vastanneeksi Tietysti meillä on haasteita, jos ajatellaan elintarviketurvallisuutta, kun väkimäärä kasvaa, ja sitten myöskin se haaste siinä, että millä tavalla me kykenemme riittävästi elintarvikkeita tuottamaan ja turvallisesti. Meidän täytyy miettiä ympäristöä, kestävyyttä, siitä ei päästä yli eikä ympäri. Tietysti loppupeleissä sitten tietysti kansalainsäätäjät määräävät pelin säännöt. Kiitos puheenjohtaja Toivottavasti huuvin pitää, siihen pitää vielä vastata tuonnepana yksityiskohtaisesti. Muuten tuli vissiin vasta kerrottu. Niin, jos joku teistä ei ole täysin tyytyväinen saamansa vastauksen, niin olkaa ystävälliset ja kertokaa siitä minulle. Niin sitten pyydämme vielä kirjallisen vastauksen komission jäseneltä ja tästä tulee varmasti oikein myönteinen harjoitus ja oikein hyödyllinen. Mitä sitten tulee nettikonsultaation ongelmaan, niin tällaiset konsultaatiot, niitä ei ole vielä saatettu päätökseen. Tämä on tällainen jatkuva prosessi ja nyt olemme eri vaiheessa kuin tuolloin. Meillä on myös joitakin ongelmia, näihin viitattiinkin jo ongelmia nimenomaan YMP liittyen. On erilaisia vaiheita, etappeja, joissa Euroopan unioni keskustelee Euroopan tulevaisuudesta. Meillä on Brexit, meillä on vaaleja useissa jäsenmaissa ja kaikki tämä vaikuttaa siihen, että tulee uusia kysymysmerkkejä. Kysymysmerkkejä, jotka ovat myös maataloustuottajien mielissä maataloustuottajia kiinnostavat myös kaikki poliittiset kysymykset, sillä he tietävät, että loppujen lopuksi politiikka vaikuttaa heidän tilanteeseensa ja markkinatilanteeseen ja YMP hyvin voimakkaasti. Tässä kaikki. Kiitoksia tästä dialogista, arvoisa komission jäsen ja hyvät jäsenet. Ja nyt sitten menisimme, jos teille sopii, niin tuohon seuraavaan esityslista kohtaan. Ja toivon, ettei herra Hoislingia häiritse, että komission jäsen on täällä läsnä ja kuulee teidän mietintönne esi- e-, e-, e-, esitelmän tai esityksen teidän mietinnöstänne. Olkaa hyvä, herra Hoisling. Ja, Herr Vorsitzender, <clears throat> leider hat der Kommissar keine Zeit. Niin, arvoisa komission jäsen. Meillä ei hirveän paljon ole aikaa, mutta yritän puhua lyhyesti. Te, puheenjohtaja, olitte 17. trilogissa alussa mukana ja näitte ja teitte selväksi, miten tärkeäksi. Me arvioimme edellisen trilogin ja sen, miten tärkeää olisi päästä sopimukseen, mutta varmasti näitte ihan omin silmin, miten vaikeita yksityiskohtia oli lopussa ja miten vaikeaa oli saada nimenomaan kompromisseja aikaan neuvoston kanssa, miten valtavia ponnistuksia tämä kaikki vaatii. Meillä on enää yksi trilogi tosiaan edessämme ja me olemme hyvin päättäväisiä sen suhteen, että jos omalta puoleltamme, parlamentin puolelta sitten kokoemme, että meidän toiveisiimme on vastattu, niin sitten kyllä myös sitoudumme siihen. Neljä seikkaa haluan tuoda esille, josta vielä keskustellaan. Ensinnäkin se, että me parlamenttina haluamme siemenille ja tälle embryologiselle alueelle – tarvit, haluamme eh, ekologisia eh, lajeja markkinoille ja haluamme tuoda heterogeenisesti näitä erilaisia siemeniä markkinoille. Se on tällä hetkellä hyvin vaikeaa. Olen vieläkin hyvin pahoillani siitä, että komissio on tässä kovin kovapäinen eikä halua tehdä poikkeuksia luonnonmukaisen sektorin kohdalla – mehän todellakin haluamme nämä siemenet sitten markkinoille ja tämä on monissa maissa, tämä on tiedonsaannin kannalta ohjelma, ongelma. Teimme tästä asiasta jo ehdotuksen, mutta hyvällä tahdolla voimme varmasti päästä tulokseen myös tämän asian suhteen. Mutta tämä on parlamentille aivan ylin asia saada uusi sääntely aikaan. Mitä sitten tulee tietokantoihin, olemme äh, tällä hetkellä yhtä mieltä siitä, että siementen suhteen haluamme luoda tietokannan kaikille jäsenmaille niin, että kaikki tuottajat voisivat sitten saada kaikenlaisia siemeniä haltuunsa. Sitä emme ole yhtä mieltä, miten poikkeus, mihin asti poikkeusjärjestelyt olisivat voivassa. Tämä riippuu hiukan markkinoiden tilanteessa alun perin komissio sanoi, että 2021, mutta kaikki, jotka ovat tekemisissä luonnonmukaisen viljelyn kanssa, tietävät, että se ei ole realistista nyt. Me puhumme noin 15 vuodesta säädöksen voimaantulon jälkeen ja eläinten puolella tämä on pikemminkin vapaaehtoisella pohjalla. Me emme halua luonnonmukaista sektoria tästä edistyksestä ja kehityksestä leikata irti. Sitten meillä on, kuten kaksi kollegaa täällä jo sanoikin, meillä on sitten nämä kasvihuoneet ja nämä kasvualustat. Voisin hieman ehkä valaista tätä teemaa niille, jotka eivät tästä niin paljon tiedä. Tämä on aikamoinen taistelu tällä hetkellä, sillä kyse on siitä, että komission ehdotuksessa, lainsäädäntöehdotuksessa ei ole minkäänlaisia poikkeuksia Tämä on luonnonmukaisen viljelyn perustavan laatuinen perusasia. Tämä on näin. Ja nyt on 20-30 hehtaarin kasvihuoneelle tällä hetkellä on <clears throat> olemassa poikkeusjärjestely. Ja tällä hetkellä monet, tai viisi tarkemmin sanottuna, Saksan osavaltiota – vaatii, että nämä poikkeukset voitaisiin laajentaa aika pitkälle tai paljon pitemmälle etelään. Tämän me voimme tehdä, jos tosiaan sitten toteamme, <clears throat> ettei meillä ole EUn sisällä sellaista aluetta, missä... Zwischen Süd-Dänemark und... Missä... E- esimerkiksi Tanskan ja Etelä-Saksan välillä ei ole ilmastollista eroa tieteellisesti. Ja tässä nyt sitten ei voida asettaa sellaista vaatimusta, että kaiken tämän pitäisi tapahtua maaperällä, vaan että se voisi tapahtua myös näillä alustoilla. Me haluamme saada isomman alueen aikaiseksi kuin mistä leveyspiireistä on puhuttu. Suomi, Tanska, Baltian maat kuitenkin siten, että tuotantorajoitukset ovat hyvin voimakkaita. Sitten nämä kasvualustat, rajatut kasvualustat olisivat vain 80 prosenttia omasta maaperästä voisivat olla. Sitten nämä äh, torjunta-aineet ja raja-arvot. Tästä parlamentti ja neuvosto ovat yhtä mieltä siitä, että näitä raja-arvoja siinä muodossa, kuin komissio niitä ehdottaa, me emme halua, mutta Euroopan unionissa on kolme maata, joilla on nämä raja-arvot. Ja tällä hetkellä ollaan ilmeisesti menossa kohti sellaista kompromissia, että Euroopan unionissa ei toistaiseksi muuteta mitään ennen kuin komissio on antanut oman tiedonantonsa tästä tilanteesta, missä näitä puhdistuksia tapahtuu ja miten laajasti ja miten niitä vastaan voidaan tehdä. wieder Rat es will, dieser Bericht. Niin, mutta miten? Niin, et 2025 on nyt tässä se tärkeä ajankohta, emmekä me halua muuttaa ennen sitä, että tästä status quota Euroopan unionin sisällä saa nähdä, päästäänkö tuohon tavoitteeseen. Sen näyttävät tulevat neuvottelut, mutta nämä, näistä neljästä asiasta keskustellaan nyt sitten tavallaan yhtenä pakettina tässä kaikkien täytyy osoittaa kompromissivalmiutta, mutta mielestäni olemme saavuttaneet perustan, jonka pohjalta voimme päästä sopimukseen. Minä sanoisin, että 90 prosenttia asioista on suurin piirtein sovittu. On vielä joitakin asioita, kuten pakkaamattomat myyntituotteet, joista pitää vielä puhua. <clears throat> Ja ruu- ja joitakin muitakin. Esimerkiksi vauvan ruoka kysymys on sellainen, jossa komissio ehdotuksen mukaan vauvan ruokaa ei voitaisi luonnonmukaisesti edes tuottaa. Tämä on yksi suurimpia markkinoita nimenomaan luonnonmukaisesti tuotetulle elintarvikkeelle, joten tätä me emme voi hyväksyä. Sitä ei voida todellakaan noin vahvasti rajoittaa. Tämä on meidän kantamme. Meidän täytyy tosiaan löytää tästä tie ulos. Emme me voi kokonaista tuollaista sektoria ikään kuin lakkauttaa. Ja sitten on vielä monia muita avoimia kysymyksiä, jotka viimeisessä trilogissa täytyy vielä ratkaista, mutta se on ihan mahdollista. Ei mitenkään mahdoton tavoite ja minä uskon, että sopimukseen on mahdollista päästä ja Loppujen lopuksi sitten kollegojen täytyy arvioida, riittävätkö evät kompromissiin, mutta me rakentavasti käymme tässä näitä neuvotteluja kaiken aikaa. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Sinulla on ihan poikkeuksellisen vaikea tehtävä edessäsi. Koska silloin kun tämä, tästä kes, tätä keskustelua suunniteltiin, niin täällä kaikki hymyilevät ja halailevat meitä, mutta, mutta mandaatti, äh, mandaattia se ei muuta millään tavoin. Ja on aivan selvää, ettei näiden keskustelujen aikana – voi tehdä myönnytyksiä. On pyrittävä, sinun on vain pyrittävä hallinnoimaan näitä asioita meidän nimissämme. Minä en ole yhtä optimistinen. Sanon tämän epävirallisessa ministerineuvostossa 22.5. Aion sen sanoa, että tämä mandaatti on nimittäin niin loppuun asti päätetty, että kaikki joustavuus loistaa olollaan, kun keskustelua käydään. Niin sukaan. Ja Dank, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain. Eh, Martin Hoislangle on näistä eh, teemoista ja muista puhunutkin ja niin kuin komissaari aika ylioptimistiskin totesi, että 49 prosenttia näistä teemoista olisi jo äh, äh, klaarattu. Äh, mutta, mutta, ja, jopa, mutta kyllä minä sanoin sitä yhdeksän teemaa kymmenestä no, vaatii vielä aika, aika lailla työtä. Puhe, puheenjohtaja todennut on tästä muutaman poistanutkin listalta. Tilannehan on hankala, kun me olemme tässä viime, viime vuoden eh, puheenjohtajakauden jämiä tässä sitten siivoamassa. Me, me on tässä puhuneet ensimmäiset kolme, neljä kuukautta tätä kautta niin pelkästään näistä menettelytapakysymyksistä. Ja, ja tämä, eh, tämä on sitten jäänyt aika lailla paikalleen polkemaan. Täytyy edellisessä elämässäni niin olisin suhtautunut tähän asiaan kokonaan eri tavalla, että neuvottelutapa edellyttää sitä, että, että, että lähdetään sitten keskustelemaan asioista ja sitten muutama viikko siihen tarvitaan sitten siinä etenemisen varmaan komissio, äh, kollegat täällä varmaan ihan aiheestakin ihmettelevät, että mitä ihmettä siellä oikein puuhatte. Mutta viime äh, viikkoina olen huomannut kuitenkin sen, että on, on mahdollista äh, mm, voisimme todellakin tämän kuun loppuun mennessä sitten saada, saavuttaa trilogin päätökseen muutamia asioita, esimerkiksi juuri nämä myönteismyrkyt ja muut ovat sitten aika eriko, eri, eri, erityisen tärkeä kysymys minulle näissä neuvotteluissa sitten ja kolmikannassa tuolla jatkossa, että nimenomaan tämä on yksi niistä kynnyskysymyksistä, mutta eiköhän tämä tästä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää Martin Hoislingia hänen tekemästään työstä tässä äärimmäisen monimutkaisessa aiheessa. Olemme nähneet, miten monimutkainen todellakin tämä aihe on niin, että neuvotteluissa päästäisiin eteenpäin. Kolmikannassa on kyse kolmesta eri kannasta. Hoislingia täytyy kiittää alusta saakka. Hän on tiukasti pitänyt kiinni parlamentin mandaatista ja siitä äänestystuloksesta, jonka valiokunta toteutti. Nyt olemme nähneet, että puheenjohtajavaltio oh, on halunnut mennä eteenpäin tietyissä kysymyksissä. Slovakia taas otti takapakkia ja nyt yritetään taas päästä eteenpäin. Tässä suhteessa aika on mennyt aika lailla. Komissionisen Hogan ei, ollut, ei voinut olla loppuun saakka paikalla. Äh, se on harmi, koska siemen kysymyksessä meillä on aivan täsmällinen kanta. Komissio yrittää Sanko pääosaston kautta toteuttamaan jonkinlaisen täyskäännöksen. Eihän tämä ole mahdollista. Äh, komissiolla on aivan päinvastainen kanta ennen kolmikantaa kuin mikä nyt sitten on viimemmäksi nähty. Eli kyllä tässä täytyy toimia selkeästi. Seuraavassa kolmikannassa voitaisiin komissiolle sanoa, että tässä aiheessa on otettu tietyt kannat ja sitten on hyvin vaikea ikään kuin palata aiempaan tilanteeseen. Eli sitten täytyy sanoa avoimesti, jos ei haluta päästä edes lopputulokseen. Me tiedämme, että tämä ala on äärimmäisen tärkeä ja, ja alalla odotetaan lopputulosta. Siemenalalla erityisesti katson, että ei pidä takapakkia ottaa, eikä pidä palata aiempiin kannanottoihin. Kyse on hyvin heterogoonisesta äh, aineistosta, jonka tulisi olla laillisesti kaikkien henkilöiden käytössä. Näin ei tällä hetkellä ole. Eli täytyy suojella biodiversiteettiä, se ei ole yksinkertaista. Vaikkakin suhtaudun toiveikkaasti tähän haasteeseen, niin tiedän, että nämä aiheet ovat niin monimutkaisia, että jo ennen seuraavaa kolmikantaa pitäisi päästä eteenpäin. Muutoin vaarana on se, että me emme pääse tavoitteeseen seuraavassakaan kolmikannassa. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvä kollega Hosling. Tapasin viime viikolla suomalaisia kasvi huolen luomutuottajia tuolla Brysselissä ja heidän viestinsä oli selvä. Koko alan investoinnit ovat jäissä pitkään jatkuneiden luomutrilogien takia. Nämä ihmiset pelkäävät elinkeinonsa puolesta. EUn ei tulisi rajoittaa maatalouselinkeinoja, vaan päinvastoin luoda niille edellytyksiä kaikilla EUn alueilla. Siis todella toivon, että seuraavassa trilogissa löydätte järkevän ratkaisun asialle. Arvostan, että poikkeusratkaisuja on etsitty pohjoiselle, mutta vaatimus siitä, että kasvualustoilla käytettävän maa-aineksen tulee olla 8 prosenttisesti paikallista, lopettaisi sekin tuotannon pohjoisessa. Valitettavasti myöskään monopoleja luovat ratkaisut eivät toimi. Olen aivan varma, että sopiva tekstimuotoilu löytyy jos teillä on halu pelastaa monen eurooppalaisen luomutuottajan elinkeinon jatkuminen ja säilyttää mahdollisuus paikallista luomuruokaa tuottaville myöskin pohjoisessa. Tuohon kasvualusta asiaan ehkä sen verran sanoisin, että, että Suomessa on tällaista hiesumaata. Me yleensä ei nyt välttämättä omalta tilalta että juuri naapurista sitä löydy. Meillä on kuitenkin hyviä kasvumaita, mitä on nyt tuotu tuonne luomu kasvihuoneisiin, koska me halutaan, että, ja niin kuin varmaan kaikki haluavat, että se on parasta kasvumaata. Ja siinä mielessä tuommoinen vaatimus on niin kuin kohtuuton. Mutta esimerkiksi pienten purkkien kohdalla, näiden pienten purkkien kohdalla, siellä ei ole mitään rajoitusta, mistä se kasvualusta täytyy olla tai se muuta täytyy olla. Ja tässä suhteessa niin kuin, tässä ei nyt oikein logiikkaa, että kun pikkusen kasvualusta kasvaa suuremmaksi, niin sitten onkin heti rajoitusta jo 8 prosenttia Tästä täytyy olla tältä tilalta, mutta pienissä kipoissa voit kasvattaa melkein minkälaista pohjasta tahansa. Ja toivon, että tässä nyt löytyisi ratkaisu ja tuota, otettaisiin, niin kuin Suomessa sanotaan, järki käteen ja, ja tuota, ei tällä lailla kohtuuttomasti rajattaisi, rajattaisi tätä. Siellä on muitakin kysymyksiä, pieniä teknisiä kysymyksiä, mutta tuota, tämä on nyt semmoinen iso kysymys. Tämä on niin fundamentaali kysymys ja mä uskon, että, että myöskin vihreät Euroopassa, niin kuin kaikki muut, haluaa, että luomutuotanto säilyy kasvihuoneessa myöskin Pohjois-Euroopassa ja, Suomessa ja Ruotsissa. Ja, ja, tuota, ja näin ollen niin löydetään sitten tällainen oikea ratkaisu ja se nimenomaan koskettaa tätä käytettävää maa-ainesta, että, että se saadaan, saadaan tuoda sitten muultakin kuin omalta tilalta, eli kun parhaita, parhaita maa-aineksia tässä käytetään. Kiitoksia ymmärryksestä ja toivon vilpittömästi, että muistatte tämän seuraavalla neuvottelukierroksella ja päästään hyvään ratkaisuun ja saadaan tuo luomutuotanto taas sitten niin kuin kukkimaan. Si, yo quería preguntarle al señor... Minä haluaisin kysyä herra Hoislingiltä, koska kaikki tuntuu nyt viittaavan siihen, että nyt puhutaan viimeisestä kolmikannasta, mutta minusta näyttää kyllä pikemminkin siltä, että täällä on vielä aika suuria erimielisyyksiä. Ja sanon tämän, koska olen ollut esittelijänä ja pyytänyt, että tästä oma mietin, tästä mietinnöstä ei äänestettäisi silloin, kun en voi olla paikalla, mutta minä haluaisin kysyä, kuinka todennäköistä on, että viimeisessä kolmikannassa päästään sopimukseen? Minusta se näyttää aika vaikeasti saavutettavalta tavoitteelta, kuten puheenjohtajakin tässä sanoi. Täällä on vielä hyvin vaikeita kysymyksiä ratkaisematta. Olisi nyt mukava saada jonkunlainen arvio siitä, minkälaisia mahdollisuuksia tällä on ihan oikeasti ja todellisuudessa onnistua. Emmehän me tietenkään ole mitään ennustajia, mutta joku arvio olisi kiva kuulla. Herzlichen Dank. Ich habe eine ganz konkrete Frage. Äh, Ihan konkreettinen kysymys siitä jo puhuttiinkin. Äh, äh, Martin puhui näistä erilaisista perinneistä, perinneluomulääkkeistä, ja niiden käyttöalue on seikka, joka oli minun mielestäni tärkeä vielä selvittää. Apteekeissa on tällaisia yrttejä, jotka on luomu, luomumenetelmällä tuotan, tuotettu erilaisia yrttejä. Lääketeollisuus on estänyt niiden teollisen tuotannon siinä mielessä ymmärtääkseni että sinne ilman, ovat siis jääneet ilman tätä merkintää nimenomaan juuri lääketeollisuuden painos, painos. Ymmärtä, ymmärtääkseni tässä voitaisiin vielä saavuttaa edistystä, mikä se tilanne mahtaa siinä olla. Uh, thank you so much for the... Fedel, uh, kiitos puheenvuorosta. Toivotan kaikkia hyvää viimeiselle kolmikantakierrokselle. Niin kuin viimeksi jo sanoin, jos puhun aivan rehellisesti, niin en nyt röydy itkemään, jos koko hanke kaatuu. Mehän yritämme korjata jotakin sellaista, mikä ei ole edes rikki. Nämä markkinat kasvavat koko Euroopassa ja viljelijät tienaavat tuottamalla luomutuotteita. Nyt olemme luoneet valtavan epävarmuuden, eh, investointiseisahduksen, ja kaikista ongelmallista on se, että tässä on melko moista taikaa tässä keskustelussa. Ensin puhuttiin karjaeläinten eh, sarvien katkomisesta. Eihän se ole ollenkaan ekologista, jos sarvet katkotaan. Minusta ekologista ja luomutuotannon viljelyyn kuuluva on se, että ei lisätä kemikaaleja ja käytetään tuholaistorjuntaa mahdollisimman vähän. Eli tähän on melkomoinen uusi elementti tuotu. No nyt puhutaan maaperästä. Jos jatkossa puhutaan siitä, että on sitten vertikaalista maanviljelystä, niin onko se luomumuodossa ihan mahdotonta? 20 kerroksessa ei voida mitenkään viljellä sillä tavalla, että viljellään suoraan maaperällä. No sitten kaiken tuotannon tulisi tulla samalta tilalta. Mehän olemme aina parantaneet maaperän laatua ja viljelijät ovat aina toimineet käytännönläheisesti. Jos on hyvää maaperää, niin sitten sitä tuotetaan lisää, tehdään sitä lisää niin, että orgaaninen äh, materiaali muuttuu maaperäksi, mullaksi. Ja kenties sitten äh, naapuritilaltakin saadaan parempaa maaperämultaa. Eli tämä on minusta suuri ongelma kohta. Tämä on melko moista hölynpölyä ja taikaa ja uskomusta. Eli kuluttajat haluavat näitä tuotteita, ovat valmiita niistä maksamaan. Toisaalta me puhumme lisätuista tuotteille, joita tuotetaan, ja toisaalta taas yritämme esittää rajoituksia sellaisille käytännöille, jotka toimivat markkinapohjaisessa järjestelmässä. Kaikkea hyvää haluan siis toivottaa, mutta niin kuin komissiolle esitettävässä kysymyksessä nostin esille huolet pohjoismaiden vihannesviljelyn suhteen. Dorfman, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy nyt vielä palata tähän kysymyksen kompromisseista, eli onko nyt jokainen sitten laiska, joka tekee kompromisseja 2020 ja siitä jokunen vuosi eteenpäin, niin tilannehan on lukkoon lyöty. Mutta otetaan nyt esimerkki, jos Italiassa joku luomuviljelijä tuottaa yhden keräsalaatin ja sitten hänellä jää yli tätä tuotantoa, niin silloin ei ainoastaan merkintä jää pois tästä keräsalaatista, vaan koko muustakin tuotannosta, kun sitten taas joku toinen viljelijä tuottaa keräsalaatin, jossa on torjunta jäämiä vaikka kuinka paljon, niin hän voi myydä sen sitten missä tahansa. Mitä sisämarkkinoilla oikein tapahtuu? Tämä on ihan käsittämätöntä soopaa. En ole ikinä ymmärtänyt eikä kukaan ole pystynyt minulle selvittämään, miksi luomutuotanto tarvitsee samat jäämäraja-arvot kuin perinteinen viljely. Miksi luomuviljelijät voivat miksi luomuviljelijöiden tuotteet voivat sisältää saman määrän torjunta-ainejäämiä kuin konventionaalisen maataloustuotannon tuotteet. Tämä tuntuu älyttömältä. Ja tässä nyt varmasti sitten ovat nämä luomualan järjestöt olleet vahvoilla, kun näistä asioista on sovittu. Mutta minä jo nyt aavistelen, että jos kompromissi syntyy, niin minä tuskin äänestän sen puolesta. No, nyt ei muita puheenvuoroja sitten ole, joten Hoisling, olkaa hyvä. Haluatteko vastata? Niin, minä toivon, että et nyt äänestä tätä vastaan, koska nämä torjunta ja jäämä raja-arvo, tilanne on 50-50 ne kolme maata, joissa näitä raja-arvoja on, niin niissäkin ne ovat hyvin erilaiset. Ja suurin osa alan järjestöistä ei halua minkäänlaisia raja-arvoja. Ja meillä parlamentissakin tilanne on aika ambivalentti. Eli tämä ei nyt ole osoitus köyhyydestä, vaan jos komissio haluaa nyt saada aikaan sääntöjä, niin sitten meidän täytyy myös tietää, miltä perustalta niitä säädetään. Slovakian president, puheenjohtajuuden aikana käytetty kriteeri. Otetaan kolme tuholaisen torjunta-ainetta, niistä tehty koktailia. Jos niitä tässä on, niin sitten automaattisesti merkinnät, merkinnät jäävät pois. Ihan mielivaltaista. Sitä paitsi suurin osa epäpuhtauksista ei ollenkaan tule maataloudesta, vaan kaupan ja käsittelyn öö, vaiheissa kuljetuksen aikana ja niin edespäin. Eli nyt tarvittaisiin nämä faktat pöytään. Baden-Württembergin osavaltiossa on tehty monitorointia ja nähty, että näitä jäämiä ei ollut läheskään niin paljon kuin kuviteltiin. Mutta tästä asiasta täytyy varmasti vielä puhua uudestaan macht schon Sinn zu warten, ob wir... Chilestä. Minäkin kannatan, että sitä lykätään. Mielestäni tuontisäännöt Euroopan unioniin varmasti tulevat tiukkenemaan Euroopan unionin sektorille. On vain kohtuullista, että muutkin noudattavat samoja sääntöjä luomumerkintöjen suhteen. Sitten tämä suoraan maaperästä kasvava tuotanto tai alustatuotanto on olemassa luomuviljelyn peruslähtökohtia ja yksi niistä on, että tarvitsen luomu maaperän. Kaikki tällä sektorilla eivät halua ö, sellaisia kasveja, jotka tuotetaan jollain muulla tavalla kyllä asia on sillä lailla, että tämä periaate on ihan yhtä vanha kuin luomuviljely ylimalkaan. Jos joku nyt kutsuu tätä vaikka puutarhaviljelyksi ja haluaa myydä näitä tuotteita luomuna, niin mikä siinä? Eihän tätä ole kielletty ö, tuottamasta vihanneksia eri tavoilla, mutta silloin sitä luomumerkintää ei kyllä pitäisi siihen laittaa, jos nämä kasvit eivät kasva suoraan maaperästä. Minä olen nyt, sanoisinko, kohtuullisen optimistinen tämän tematiikan äärellä on istuttu aika pitkään. Kyllä tämä nyt tosiaan on yksi niistä sektoreista, jotka kasvavat eniten Euroopan unionin alueella ja siksi on aivan oikeutettua sanoa, että meidän täytyy saada aikaan markkinoiden yhdenmukaistaminen. Sektori kasvaa ja sen myötä kasvaa myös se, että sellaisia ihmisiä tulee näille markkinoille, jotka eivät, tai tahoja, toimijoita, jotka eivät sinne kuulu. Meidän täytyy ehkä hiukan yhdenmukaistaa, hiukan ehkä tiukentaa joitakin sääntöjä, mutta missään nimessä meidän ei pitä, pidä tätä sektoria heikentää, kun tämä on yksi harvinaisia, harvoja kasvusektoreita maatalouden alalla Euroopassa. Äh, äh, niin, ja tämä on sitten vielä yksi niitä kysymyksiä, joista mielestämme teimme aika hyvän kompromissiehdotuksen, mutta kyllä minä uskon, että ratkaisu löytyy. Voimme puhua tästä vielä bilateraalisestikin. Takkola, olkaa hyvä. Arvoisa puhuja, ihan lyhyesti tuosta maaperässä kasvamisesta, kun eilen tosiaan lähdin tuolta pohjoisesta, niin meillä satoi Suomessa lunta vielä. Eli kyllä se maaperässä kasvattaminen melko vaikeaa on, mutta kun meidän niillä hyvillä kasvihuoneilla on, jos ei välttämättä omalta tilalta ole löytynyt, on sitä naapuritilalta ja otettu paras mahdollinen kasvualusta. Ja on se nyt ihmeellistä, että ne ei saisi sitten tulevaisuudessa luomustatusta, vaan se olisi jotakin puutarhaviljelyä. Sitten kuitenkin Yhdysvalloista ja Kanadasta tuodaan tällä hetkellä kauppasomuksen pohjalta mukaan luomutuotteita. Minkälainen hiilijalanjälki niillä on, niin mä toivon nyt, että ei tässä alettaisi hölmöilemään vaan tosiaankin otettaisiin huomioon tämä että että tämä 80 prosentin vaatimus mikä on niin se on kohtuuton ja, ja toki tiedän sen että, että Suomessa jopa normaalissa kasvatuksessa tai kasvussa olevat kasvit monesti ovat paljon puhtaampia kuin Keski-Euroopassa olevat luomukasvit päästöjen pohjalta johtuen siitä, että meillä ei ole saasteita, meillä ei ole liikennettä siellä ja ei ole siellä raskasta teollisuutta, mutta, mutta tota, kuitenkin tässä nyt joku, joku logiikka pitäisi olla ja uskon ja toivon, että, että Hosling ei puoluetovereittensä ja muiden luomuviljelijöiden tulevaisuutta nyt lopeta tällä päätöksellä, vaan tosiaankin luomu voidaan myöskin tulevaisuudessa pohjoisessa suomessa ruotsissa ja, ja, ja virossa sitten niin tuota, toteuttaa kasvihuoneissa hyvillä kasvualustoilla. Pan poseł Hausling, bardzo proszę. Sitten Häusling. Nie, nie, nie. No, było, to jest moim obowiązkiem odnieść się. Niin, ei ole kyllä pakko käyttää puheenvuoroa tässä kohtaa enää, että ihan, ihan miten haluatte. Hm, ich, kann jetzt gar nicht ich kann jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich weiß, äh, dass äh, wir haben jetzt auch einen Brief von den fünf Ministern bekommen. Me olemme nyt saaneet kirjeen viideltä ministeriltä, jotka haluavat näitä poikkeussääntöjä. Ja sanoin, että joko me laajennamme tätä piiriä ja sitten näitä poikkeuksia tulee paljon. Tai sitten 26. leveyspiiri on se raja ja sitten siitä ei tule niin, mutta mitä nyt arktisiin alueihin tulee, olen täysin samaa mieltä kuin sinä. Siellä olosuhteet ovat aivan erilaiset, mutta jos nyt puhutaan vaikkapa Etelä-Ruotsista ja Tanskasta, niin en kyllä sanoisi, että se on mikään arktinen alue enkä sitten tiedä, miksi siellä pitäisi olla poikkeuksia perussäännöistä. Eli sitäkin täytyy miettiä, mihin nämä rajat vedetään. Täytyy miettiä tarkasti, mutta tämä varmasti <clears throat> ratkeaa, koska tokihan me tarvitsemme sitten kompromissiin ö, monen tahon näkemyksen. En tiedä, voimmeko kaikkia toiveita toteuttaa, mutta se nähdään myöhemmin. No, optimismista täytyy pitää kiinni, varsinkin kun ollaan todellisuuden, todellisuutta vastassa. Kovin paljon kommentoitavaa ei ole. Kuten tiedämme, tilanne on aika vaikea. Ja omat toiveeni ovat samat kuin teillä kaikilla. Meillä on samat toiveet ja tämä osoittaa, millainen tämä tilanne on ja miten olemme sitä arvioineet. Sitten menemme seuraavaan esityslista kohtaan. Kuten tiedätte, olimme 18. huhtikuuta Virossa ja keskityimme siellä Baltian agrofoorumiin. Vierailimme siellä ja meillä oli delegaatio, jossa oli mukana sihteeristö ja eri Viron toimijoiden edustajia, herra Bogovic, Dorfman, Negov olivat paikalla. Rova Meijer, Sendrar ja minä. Se oli viides agroforum ja kiinnostava aloite kaiken kaikkiaan. Kiinnostava ennen kaikkea, kun ajatellaan EU-kysymyksiä tuolla Euroopan alueella olimme Tartossa, siellä kävimme keskusteluja ja paikalla olivat myös Latvian ja Liettuan ministerit, Ukrainan ja Moldavian ministerit keskustelussa, joka oli aivan erityisen kiinnostava. Ja siellä meille näytettiin, mitä kaikkea he parhaillaan tekevät. koko Baltian alueen eri maissa. eri sektoreista, kun puhutaan. Kaiken kaikkiaan siellä oli 43 000 osallistujaa. Osallistuimme erilaisiin seminaareihin ja keskustelu mahdollisti sen, että ymmärsimme paljon paremmin, miten maatalous toimii Virossa. Ja saimme kuulla, että yksi kolmesta tilasta on sulkemisuhan alla. Tämä johtuu keskittymisestä ja sama ongelma on myös muissa maissa. Haluaisin kiittää sihteeristöä tämän valtuuskunnan ja vierailun valmisteluista. Olemme lähettäneet materiaalin jo kaikille tämän valiokunnan jäsenille ja jos olette kiinnostuneita, niin voitte analysoida sitten näitä eri ongelmia tämän materiaalin pohjalta. Tämä materiaali on jo kaikille teille lähetetty. Kiitos kaikille, jotka olivat siellä paikalla. Seuraavat kokoukset 29. ja 35. Brysselissä ja 19. ja 26. Brysselissä. Kiitoksia. Päätän tämänpäiväisen kokouksen tähän. Oikein hyvää yötä ja Kiitos kaikille paikallaolosta.